Uh, good morning, ladies and gentlemen. Slowly, member by member, we are coming to our home. No niin, aloitamme kokouksen. Ja jos tänne saadaan kymmenen meppiä paikalle, niin voidaan kokous aloittaa. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Well, is even much more. So let us start our meeting. Aloittakaamme siis kokouksemme eilen iltapäivällä. Meillä oli kolme ja puoli tuntinen digitaaliagendaa koskeva työryhmä, joka oli meidän valiokunta, mutta myös muita valiokuntia, vaan se oli erittäin mielenkiintoinen ensimmäiset kolme puoli tuntia siis. Ja sitten illalla. Kaksi ja puoli tuntia energiafoorumia. Ja nyt aloitamme valiokuntakokouksemme neljässä osassa kaksi päivää, yhteensä 14, 14 äh, tuntia. Esityslistan hyväksyminen, se löytyy teidän kansioistanne. Jos muita kommentteja ei ole, niin esityslista voidaan hyväksyä muutoksitta. Muut asiat tulevat sitten kokouksemme loppuun, mikä merkitsee torstai-iltaa. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Torstaina lisättävä kohta, kohta 14a. Neljätoista A siis. polttoainelaatudirektiivin tarkistus ja uusiutuvien energialähteiden direktiivin tarkistus, maankäytön muuttaminen, toisen käsittelyn keskustelu. Mikä on tämän erityisen kohdan merkitys? Me emme itrenä kykene vaikuttamaan toisen käsittelyyn, vaan siitä vastaa Envi mutta meillä oli esittelijä. Olemme tehneet yhteistyötä Envin kanssa ensimmäisessä käsittelyssä. Joten nyt haluaisimme jollain tapaa vaikuttaa myös tähän sillä olemme saaneet selviä näkemyksiä kaikista eri valiokunnista. Edustaja Langen joka korvaa vielä Quadrasin esittelijänä, kertoo teille tilanteesta toisessa käsittelyssä. Me ITREN haluaisimme myös vaikuttaa tuohon toiseen käsittelyyn työjärjestyksen perusteella tietysti. voimme myös olla siellä läsnä ja esittää tarkistuksemme. Se on jopa velvollisuutemme tässä tapauksessa. Siis tämä on erityinen kohta 14a huomenna. Kohta kolme esityslistalla pöytäkirjan hyväksyminen löytyvät teidän asiakirjastosta 17.11.2014. Jos kommentteja ei ole, niin näin ne on hyväksytty. Ja sitten kohta neljä. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion Latvian liikenteestä ja televiestinnästä vastaavan ministerin Andres Matisin vierailu. Televiestintää ja tietotekniikkaa. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Olen ilahtunut, että olette täällä paikalla. Ja haluaisin tiedottaa, että ministeri Mattis esittelee puheenjohtajan prioriteetit televiestinnässä ja tieto- ja viestintäteknologiassa. Tiedoksi teille, että tunti 15 minuuttia on tarkoitus käyttää tähän keskusteluun. Ihan tyypillinen kokous meidän valiokunnassamme siis – mutta ehdottomasti täysin epätavallinen Latvian puheenjohtajakauden näkökulmasta katsottuna. Sillä ensimmäistä kertaa historiassa näin teidän Onnittelut siis siitä, hyvä ministeri. Onnittelut Latvialle. Joten me vuoropuhelu neuvoston puheenjohtajista ja vastaavan Euroopan parlamentin valiokunnan välillä. Annan teille näin puheenvuoron, ministeri Mattis. Odotamme katsausta Latvian puheenjohtajavaltion prioriteetteihin televiestinnässä ja tieto- ja viestintäteknologiassa. Noin kymmenisen minuuttia, jos pitäisitte tämän esityksen. The floor is yours. Yeah, thank you. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Niin, hyvä herra Pusek, hyvät jäsenet. Ensinnäkin kiitoksia siitä mahdollisuudesta, että saan puhua teille tänään. Nyt on koettu parlamenttivaalit, on uusi komissio ja Latvia on puheenjohtajana neuvostossa. Nyt digitaaliasialla on vieläkin suurempi rooli poliittisessa toimintaohjelmassa. Puheenjohtajavaltio on sitä mieltä, että Eurooppa täytyy toimia, jotta saadaan aikaan uusia investointeja ja talouskasvua ja luotua työpaikkoja. Sen vuoksi Euroopan täytyy tarttua digitaalisiin mahdollisuuksiin komission arvioiden mukaan, jos voimme hyödyttää seuraavan neljän vuoden aikana digitaaliset mahdollisuudet, niin saadaan aikaa huomattavaa kasvua ja satoja tuhansia uusia työpaikkoja. Ja voidaan myötä vaikuttaa tietoperusteisen yhteiskunnan syntymiseen. Ala kehittyy hyvin dynaamisesti ja nopeasti. ja siitä saataisiin aikaan älykästä, kestävää kasvua EU:ssa, mutta siihen liittyy myös haasteita, jotka täytyy voittaa. Puheenjohtajan prioriteettina on, ovat digitaaliset sisämarkkinat, niiden loppuun saattaminen, kuten julkisen sektorin digitalisointi. Ja halutaan myös digitaaliseen ympäristöön enemmän turvallisuutta. 2014 neuvoston päätelmissä kehotettiin jäsenvaltioita siihen, että ne saattavat loppua mahdollisimman nopeasti digitaaliset sisämarkkinat. Ja komissiota kehotettiin jo ennen Euroopan neuvoston, Euroopan neuvoston kokousta 2015 esittelemään ehdotuksensa tästä asiasta digitaalisista sisämarkkinoista. Odotamme korkean tason keskusteluja digitaalisten sisämarkkinoiden strategista eri neuvoston kokoonpanoista. 17. ja 18. kesäkuuta on myös Riikassa kokous, joka käsittelee digitaalista toimintaohjelmaa. Siellä voimme keskustella strategiasta jäsenvaltioiden välillä. Myöskin kansalaisjärjestöt ovat mukana, toimialan edustajat ja kaikki muutkin osalliset. Sitten 25.–26. kesäkuuta valtioiden johtajat keskustelevat tästä strategiasta vähän tuon Riikan kokouksen jälkeen. Ja siellä pyritään tekemään asiasta sektorikohtaisia suosituksia. Tiedot, data, ovat tietoperusteisen talouden ja yhteiskunnan keskiössä. Haluamme pystyä informoimaan yhteiskuntaa paremmin. Haluamme avointa datapolitiikkaa ja infrastruktuuria, enemmän tutkimusta ja innovointeja alalla. Ne auttavat kansalaisiamme. Tuemme myös innovointeja enemmän niin, että haluamme liittää tähän myös tutkimuksen, avoimen tutkimuksen, tietoihin perustuvan tutkimuksen. Latvia haluaa myös edistää lainsäädäntöehdotuksia ja mahdollisuuksien mukaan saattaa niiden käsittely loppuun. Tietoverkkoturvallisuus on edellytys sille, että yhteiskunta ja talous voivat toimia kunnolla. Tästä tietoverkkoturvallisuusdirektiivistä tai NISstä haluammekin, tai sen puitteissa haluamme tehdä intensiivistä työtä. Se parantaa turvallisuutta kansallisella tasolla ja EU-tasolla. kun siinä tuetaan kansainvälistä yhteistyötä. Haluamme todellakin saada ehdotuksen käsittelyn loppuun, koska turvallisuuteen liittyviä uhkatapauksia on ollut, kuten näitä verkkohyökkäyksiä. Jotta tämä voitaisiin saavuttaa, niin haluamme saada aikaan kompromissin neuvostojen ja parlamentin välillä. NIS-ehdotus on ensimmäinen ehdotus tietoverkkoturvallisuuden alalla. Ja pidämme tästä lähestymistapaa hyvänä. Siinä on yhteistyötä viranomaisten, yksityisen sektorin ja jäsenvaltioiden välillä. Sitä täytyy hyödyntää. Haluamme vahvistaa digitaalisia sisämarkkinoita ja siihen liittyviä sektoreita kehittää edelleen. Ja sen vuoksi haluaisimme, kun ajatellaan komission ehdotusta sähköisen viestinnän direktiiviksi, niin sitä haluamme edistää. Ja sitten niin kutsuttua TSM-ehdotusta haluamme myös edistää. Kiitos parlamentille, että se on oman kantansa jo viime vuoden huhtikuussa ilmaisut hyvin selkeästi näistä asioista. Keskustelu ehdotuksista on ollut vilkasta ja monimutkaistakin. Jäsenvaltioilla oli huolia TSM-ehdotuksen käytännön toimeenpanosta jos esimerkiksi haluamme verkkoviranomaksut poistaa kokonaan, niin silloin joissakin jäsenvaltiossa mobiili viestinnän kulut voisivat nousta. Toisissa jäsenvaltioissa sitten taas voisi tull, voisi, voitaisiin estää, voisivat estyä investoinnit infrastruktuuriin. Siinä mielessä ne kansalaiset, jotka eivät matkusta, eivät käytä verkkovierailupalveluja, sitten heille voisi olla haittaa ja niiden hyödyksi, jotka voivat matkustaa. Mutta siitä huolimatta haluaisimme saada aikaan kompromissin tässä asiassa ja aloittaa vuoropuhelun parlamentin kanssa. Jos se onnistuu, silloin TSM-ehdotuksen voisimme saada päätökseen vielä puheenjohtajakautemme aikana. Jotta tämä voitaisiin saavuttaa, niin meillä on valmisteltu etenemissuunnitelma ja ehdotuksen uuden version parissa tehdään työtä, joka perustuu verkkoneutraalisuuteen ja verkkovierailumaksujen pienentämiseen. Verkkoneutraaliudessa haluaisimme vedota teidän tukeenne lähestymistavassa, joka koskee vapaata internettiä ja harmonisoi verkkoon pääsyn EU-laajuisesti. Verkkovierailumaksussa tarjoamme uutta kompromissia. Rome Like at Home Plus sen nimi on. Eli kotimaan ehtojen mukainen roaming ja sitten tukukauppaan liittyvä pieni maksu. 5 euroa per megabitti käytännöllisesti kannalta nämä maksut jopa puolitetaan, koska nyt sitten toimijat joutuvat kilpailemaan keskenään. Haluamme sitten myös tällaisen ylimääräisen vapaan roaming-käytön hätätilanteisiin. Muutaman vuoden jälkeen sitten verkkorivelukulut pienenisivät ja toimijatkaan eivät kärsi tappioita jos he vain varmistavat verkkovierailupalvelut. Kolme ja puolen vuoden päästä ehdotuksen hyväksymisestä maksuja vähennetään, pienennetään edelleen. Ja silloin olisi päädytty käytännössä nollakustannuksiin. verrattuna paikallisiin viestintämaksuihin. Olemme sitä mieltä, että verkkoneutraaliudessa ja verkkovierailussa tämä on paras kompromissi. Toivomme, että parlamentti tulee vastaan ja toivomme, että yhteistyö on hyvä trilogian puitteissa. Jos emme nyt pääse sopuun, niin seuraava mahdollisuus on sitten vasta kun tätä nykyistä verkkovierailuasetusta tarkistetaan uudelleen. Se on vähintään kahden vuoden päästä verrattuna siihen, että se saavutettaisiin nyt. Myös verkkopääsydirektiivi haluaa Latvia työstää edespäin, Web Access. Nyt voitaisiin paremmin käyttää hyväksi internetsivuja julkisella sektorilla, otetaan huomioon myös vammaiset, jotka pystyvät paremmin käyttämään nettisivustoja. Haluamme tarkastella lähemmin tilannetta, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu Jana-viranomaisen kanssa, joka siellä vastaa näistä asioista – Myöskin ikan viranomainen on tässä tärkeällä sijalla, joka hoitaa nimiä ja osoitetiedostoja. Siellä odotamme parannusta tilivelvollisuusperiaatteeseen 2015. Myöskin Galileo-järjestelmä on meille hyvin tärkeä. se ja EGNOS-järjestelmä mahdollistavat sen, että toimialalla on, voi toimia tehokkaammin Tarvitsemme riippumatonta satelliittinavigaatiojärjestelmää. Tällä voidaan tukea älykästä liikennejärjestelmää ja älyverkkoja. Seuraamme, mitä alalla tapahtuu. Aikataulu satelliittiasiassa riippuu Galileo-palveluiden kehittymisestä. Ja sitten Lopuksi haluaisin kiittää parlamenttia rakentavasta yhteistyöstä tähän asti. Tässä on mielenkiintoinen kausi edessä ja tulokset riippuvat valmiudesta kompromisseihin. Ehkäpä TSM-kompromissiehdotus ei kaikkia miellytä, mutta se olisi kuitenkin askel eteenpäin verrattuna nykytilanteeseen. Emme halua, että tämä mahdollisuus menee menee ohi. Haluamme rakentavaa yhteistyötä parlamentin kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä viesteistä. Mitä asiat seuraavien? E, proszę Państwa, my będziemy... Niin, itse asiat ovat tärkeällä sijalla. Latvian puheenjohtajakauden aikana. Siis ensimmäisenä puhuvat nyt sitten koordinaattorit, ensimmäisenä e, jäsen Matis. esittelee huomionsa ja sen jälkeen koordinaattoreiden jälkeen kaikki valiokunnan jäsenet voivat esittää kysymyksiä tai esittää huomionsa. Ja sitten ministeri Matis esittää loppuhuomautuksensa. Ensimmäisenä Karins. Pi. Cinque bardzo. <laughs> Es turpināšu šoreiz latviešu valodā. So you can put your headphones on. Uh, ministra kungs, uh, paldies par Lieva ministri. kodolīgos skatījumus. Kiitos tästä tiivistä alustuksestanne. Uskon, että kaikki, jotka täällä ovat, niin kuuntelivat tarkoin sitä, mitä sanoitte, ja ennen kaikkea, että haluatte saada neuvoston viimeinkin liikkeelle, mitä tulee digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattamiseen. TSM-asiassakin. Ja myöskin esittelijämme odottavat ää, mahdollisuutta osallistua asiaan aktiivisesti vihdoinkin. Mitä neuvoston puheenjohtaja tässä esittää ja missä esteet asian edistymiselle ovat? Mitä olette tehneet tähän mennessä sellaista, mitä muut eivät ole tähän asti pystyneet saavuttamaan? Kiitos. The next speaker is um, uh, Madame Creel. Seuraavana edustaja Krell. Äh, Kiitos meidän ryhmämme puolesta. Tietysti digitaalinen toimintaohjelma on yksi olennaisimmista tulevaisuuskysymyksistä. Toisaalta se on teollisuuspoliittisesti hyvin mielenkiintoinen asia, toisaalta myös yhteiskuntapoliittisesti hyvin mielenkiintoinen asia. Kansalaisten täytyy saada päästä käyttämään tietoja, access to information, ja sen vuoksi verkkoneutraalius on meille hyvin tärkeä asia Minua kiinnostaisi esimerkiksi sanoa, että, että parlamentti seurasi tätä tässä asiassa. Itse asiassa te, mitä te ymmärrätte verkkoneutraaliudella, siitä on nimittäin eri käsityksiä, mitä neutraalius tässä tarkoittaa, ja tietysti meidän keskustelumme kannalta se on hyvin tärkeää. Ihan yhtä tärkeää on, ja en ole ihan varma, että riittääkö kompromissi meille, on verkkoverkkomaksujen alentaminen me, se on meille ilmeistä. Voin muistaa, että komission jäsen oli jo ilmoittanut, että tämän vuoden puolesta välistä lähtien verkkoverkkomaksut olisivat ihan nolla. Haluaisin vielä kerran kuulla, että missä, miten pitkälle tässä pelivaraa on neuvotella neuvoston kanssa tästä asiasta. Very much, uh, that was, um, Kiitos. Tämä oli siis SED-ryhmän puheenvuoro. Nyt sitten SER-ryhmästä herra Tosinovski. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Chtěl bych poděkovat panu ministrovi, že eh, hned na začátku je eh, tady v, eh, v našem výboru. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne näin varhaisessa vaiheessa. Sillä Latvian puheenjohtajavaltio on asettanut prioriteetikseen sen, että se keskittyy tähän nimenomaiseen kysymykseen – digitaalinen agenda on sellainen asia, jossa meidän valiokuntamme on ollut mukana jo vuosia. Se on erittäin tärkeä. Sen avulla voidaan viedä eteenpäin Euroopan tulevaa talouskehitystä. Ja se tuo sisält- mukanaan paljon uutta sisältöä. On tärkeää, että mainitsitte myös tämän pääsyn internetiin, varsinkin nopean yhteyden, joka on tärkeä, koska eroja on ei pelkästään kattavuudessa, vaan myös internetin pääsyssä, kun verrataan jäsenvaltiota toisiinsa. Erot ovat itse asiassa aika suuret, kun puhutaan yksittäisten maiden mahdollisuuksista päästä internettiin. Haluaisin saada lisätietoa siitä, Miten aiotte kohdella tätä kysymystä? Kuten tiedämme, kun tietomäärä internetissä lisä, lisääntyy, niin sitä nopeampia yhteyksiä tarvitaan. Ja olemme saaneet huomata myöskin keskustelun, joka koskee tukea internetin pääsyyn. budjettileikkausten vuoksi on jouduttu tekemään myös lisäleikkauksia ja millä tavalla aiotte auttaa meitä tarjoamaan nopeaa internettiä kautta Euroopan? Alderyhmästä jäsen Federley. Thank you. Uh, I just like to... Uh... Kiitoksia. Haluaisin vain haluaisin käsitellä asiaa, joka ei välttämättä kuulu suoraan teidän toimialanne, mutta se on tällainen poikkileikkaava teema, kun puhutaan eri lupausten täyttämisestä digitaalista agendasta. Varsinkin tämä tietosuoja asetukseen liittyvät kysymykset. Se on niin tärkeää, kun pyritään ratkaisemaan tämä erittäin suuri aihealue, jotta voitaisiin hyödyntää kaikkia muita mahdollisuuksia, jotka liittyvät tähän digitaalisen agendaan. Siitä syystä haluaisin kuulla, mitä aiotte tehdä neuvostossa tietosuoja-asetuksen eteenpäin viemiseksi, koska se tällä hetkellä jumittaa monia muita asioita. Kiitos. Thank you very much. Uh, Madame Kappel. Kiitos, että Rova Kappel. Seuraavana. Kiitos, huomenta ministeri. Kiitos arvostuksestanne erityisesti tästä ehdotuksesta, jotka teette NS e ja TMS-direktiiveistä. Niistä varmaankin tulee paljon keskustelua, ja sitä onkin kuultu jo. Myöskin tämä verkkoon pääsydirektiivi, ne ovat kaikki hyvin tärkeitä asioita. Esittäisin teille kysymyksen, joka liittyy liikenneministerisalkkuunne. Nimittäin neljännen raideliikennepaketin hyväksyminen. Sen tulee puheenjohtajakaudellenne Siinäkin on kiistoja, on hyvin suuria eroja kansallisissa teknisissä ratkaisuissa ja verkkoon, raideverkkoon pääsyssä. Mitä kompromissivalmiutta voisi olla neuvostossa ja sitten liittyen digitaalisen toimintaohjelmaan, voiko siinä olla päällekkäisyyksiä digitaalisen toimintaohjelman ja raideliikennepaketin välillä yhteyksiä ja sitten vielä siitä kysyisin, että Latviahan on tähän korkean nopeusehdotukseen hyvin sitoutunut. Riika Moskova yhteys on ollut esillä. Voiko tässä olla ralliliikennelle yhteisiä sisämarkkinoita mahdollisuuksia sille, jotka taloudellista tehokkuutta lisäisivät ja mitä toimia tässä suunnittelette? Barbara, voiko? Kiitos kysymyksestä, Barbara. Oliko joku vihreiltä tai GUE-ryhmästä tai EFDDstä. Ja kyllä, olkaa siellä hyvä. Grazie Presidente. Eh, ho sentito parlare di costi del roaming. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on puhuttu verkkovierailumaksuista ja tariffeista yleensäkin. Kysymykseni kuuluu seuraavasti. Miten voidaan sovittaa yhteen nämä tariffit eri maissa vallitsevien tilanteiden kanssa, koska infrastruktuurit ovat erilaisia ja sovellukset ovat hyvin usein erilaisia maasta toiseen. Vielä toinen kysymys verkkovierailumaksuista. Jos tässä nyt vähän niin kuin pakotetaan, laitetaan pakottamalla rajat, eikö se silloin suosikin suuryrityksiä, näitä entisiä mono, vanhoja monopoleja, koska niillä on ainut, heillä on neuvotteluoikeus koska he ovat olleet toimittajina tähän asti. He ovat ainoat, joilla on hyvät neuvotteluasemat muiden yritysten kanssa, kun lähdetään alentamaan kustannuksia. I think so. Kiitos. Oliko vielä poliittisista ryhmistä? Ei. Nyt sitten tämä kysymyskierros on lopussa. Jos voisin pyytää, ministeri, voitte kommentoida kysymyksiä. Much, uh, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Teen parhaani, jotta voin vastata näihin kysymyksiin ryhmissä. Ensimmäiset ryhmät koskivat tätä TSM-asetusta ja sitä, mitä aiomme sen suhteen tehdä. mutta ensimmäisen viikon aikana puheenjohtajavaltio on pyrkinyt tarkastelemaan tapoja jolla asiaa voidaan edistää. Ja meillä on erilaisia ehdotuksia jäsenvaltioilta. Olemme käyneet myös epävirallisia neuvotteluja komissari Oettingerin ja muiden hallitusedustajien kanssa sen suhteen, miten tätä asiaa voidaan viedä eteenpäin. Ja nyt saavat riittävästi sitten tietoa siitä, mitä tapahtuu. Ei ole mahdollista päästä sopimukseen jäsenvaltioiden välillä välittömästi näistä verkkovierailumaksuista. Ja ensi vuonna olisi pitänyt olla tuota verkkovierailun maksuihin alennus, jota ihmiset voivat käyttää puhelimiaan ulkomaillakin. Nettineutraalius ja siihen liittyvät periaatteet merkitsevät sitä, että pitäisi määritellä tiettyjä internetpalveluita ja varmistaa se, että minkäännäköistä syrjimistä ei synny, kun näitä palveluita tarjotaan asiakkaille. Me ehdotamme sitä, että operaattorit eivät saa tarjota palveluita, joissa on rajoitteita. Nettineutraalius Ja se kysymys lähetettiin jäsenvaltiolle viime viikolla ja ensi viikolla työryhmissä käsittelemme tätä mahdollista kompromissiratkaisua. Tavoitteena on se, että pääsemme kompromissiin jäsenvaltioiden välillä maaliskuuhun mennessä. Missä tapauksessa sitten neuvosto voisi siis hyväksyä nämä yleisperiaatteet maaliskuussa ja asia voi palata parlamenttiin. Luonnollisestikaan kaikkia verkkoveronmaksuja ei voida heti poistaa, mutta siirrymme kohti tätä astettaista alennusta ennen kuin saamme tukkumarkkinajärjestelyyn katsauksen tehtyä parin kolmen vuoden sisään. Tämä on meidän mielestämme toteutettavissa oleva kompromissi puheenjohtajakautemme aikana, johon varmasti jäsenvaltiot voivat yhtyä. No sitten internetin saatavuus. Kun puhutaan nopeasta laajakaista yhteydestä, niin jäsenvaltioiden tilanteet poikkeavat voimakkaasti toisistaan. Täytyy investoida nopean laajakaista yhteyteen, jotta kaikki kansalaiset saavat sen ulottuvilleen. Euroopan komissio työstää Junckerin investointisuunnitelmaa ja se sisältää myös investointeja infrastruktuuriverkostoihin, mikä, mikä pitäisi mahdollistaa se, että me voimme myöskin tarjota samankaltaisen internetpääsyn kaikkella Euroopan unionissa. Latvian puheenjohtajakauden aikana siis tämä toiminta alkaa. Kun katsotaan tietoturvadirektiiviä, yksittäisen digitaalimarkkinoiden pohjalta toimiminen on asia, joka myöskin edellyttää tietosuojan läsnäoloa ja komissio ehdottaa strategioitaan tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ja tämä on sekä komissiolle että puheenjohtajavaltiolle prioriteetti. Tietosuoja on kysymys, johon aiomme kiinnittää huomiomme tässä yhteydessä. Siinä oli myös kysymys eri ministeriöiden roolista mukaan lukien meidän ja Ja näin neljännen raitioteliikennepaketin huomioon ottaminen kuuluu myöskin tähän osioon ja jatkamme keskustelujamme yhdessä parlamentin kanssa kuukauden lopussa, kun aloitamme trilogia. Niin olemme esittäneet tämän ehdotuksen, joka jätetään myös jäsenvaltioille ja tämän kuukauden loppuun mennessä tavoitteena on saada uusi ehdotus valmiiksi, joka ei ole niin tiukasti muotoiltu kuin edellinen, ja joka mahdollistaa sen, että voimme päästä kompromissiin tuossa poliittisessa pilarissa. Verkkoverolpaketti on erittäin tärkeä, jos halutaan viedä eteenpäin tätä yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta. No sitten Baltian rautatieyhteydet. Tallinnasta Riian, Riikan kautta Kaunasiin ja Puolaan Berliin ja Länsi-Euroopan ulottuva Via Baltica on hanke, jota työstämme. Ja tavoitteena on se, että he, helmikuun loppuun mennessä meillä on ehdotus verkkojen Eurooppa-hankkeen sisällöksi. Tämä on tärkeä rautatiehanke myös geopoliittiselta puolelta. Se varmistaa sen, että Baltian alue kuuluu muun Euroopan yhteyteen. Eh, Kiitos ministeri huomioista ja vastauksista. Sitten seuraavat puhujat. Herra Tölitska, olkaa hyvä. Uh, Mr. President, thank you. Uh, minister, good morning. Uh, uh... Kiitos huomenta ministeri liikennevaliokunnassa olin ja siellä sitä esitystä tarkastelin ja täällä sitten Itressä, niin sanoisin, että teillä on kyllä pirunmoinen homma, enkä ole kateellinen, mutta varmasti olemme hyvissä käsissä ja hyvää onnea toivotan. Pari huomiota. Toisen varmasti oikeastaan yksi kollega jo kysyi ja siihen on tullut riittävä vastaus. Se on verkkoneutraaliudesta. ajamanne linja on, on hyvinkin ilmeinen. Toinen sitten verkkovierailut. Aina kun Latvian ministerien kanssa olen puhunut aiemmin, niin olen aina arvostanut heidän suorapuheisuuttaan. Mutta minäkin haluan olla suorapuheinen. Täytyy sanoa, että argumentit, joita jäsenvaltiosta nyt tulee neuvostossa roamingista, eivät ole uusia argumentteja. Nämä ovat asioita, joista on keskusteltu aiemmin, komissio niitä harkitsi se tulee jotenkin esiin vaikutusten arvioinnissa. Ja nyt kun televisiointiyhtiöiden kanssa puhun, niin oikeastaan siteeraan tässä, mitä he sanovat, että jos olisi pieni viivästys, niin miksei mentäisi siihen. Eli haluaisin todellakin, että otatte huomioon sen, että mitä tahansa teettekin, mitä tahansa EU tekee digitaalimarkkinoilla, niin sen toimen uskottavuus heikentyy laajassa määrin, jos mennään puolitiehen roamingissa tai puolinaisesti. Oikein tai väärin, niin tämä on asia, jossa on korkeita odotuksia, jota EU, joita EU sitten vielä nostaa. En odota, että tilanne kahden, kolmen, viiden vuoden aikana olisi erilainen. Se on viivästys, jossa poliittinen hinta on aivan liian korkea maksettavaksi puheenjohtaja, mitä meidän pitäisi tehdä ITRE-valiokuntana? Meidän pitäisi kysyä yksiköiltämme, vaikutusten arviointiyksiköiltä sihteeristöltä arvioida, että meillä olisi oma vaikutusten arviointi siinä mielessä, että mitä vaikutuksia tällä on yksittäisiin jäsenvaltioihin, koska en todellakaan ole sitä mieltä, että nämä ovat hyvin perusteltuja nämä argumentit, joita on esitetty. Ottakaa tämä huomioon, ministeri. Tämä on ihan liian vakava asia, että tässä pitäisi neuvotella tai tehdä lemmenkauppoja liian korkealla hinnalla. Siis parlamentin ei halua pelkästään annostavan poistamista. Kiitos kollega. Sitten Rovadel Castillo. Eh, presidente. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri, tervetuloa. Kiitos siitä, että olette tulleet tänne meidän valiokuntamme kertomaan tavoitteistanne. Olemme ihan samoilla linjoilla tavoitteiden kanssa. Meidän pitää vain nähdä, miten parhaalla mahdollisella tavalla saa. teemme yhteistyötä päästäksemme tavoitteisiin. Viittaan näihin paketteihin, joista tässä nyt on jo kyse, jotka on käynnistetty. Ja on siitä, yhdestä niistä on puhuttu jo paljon, koska tämä, meillä on nimenomaan verkkojen turvallisuus, josta me olemme vastuussa. Minä toivon, että tässä edetään yhteistyössä ja sovussa parlamentin ja neuvoston kanssa. TCM on komission ehdotus heinäkuussa 2013. Se hyväksyttiin parlamentissa täysistunnossa 3. huhtikuuta 2014 ja nyt olemme tammikuussa 2015 Komissio on siis tehnyt tehtävänsä suoritunut velvoitteista. Me olemme tehneet niin kuin pitääkin ihan ennätysajassa esittäen ja hyväksyen ehdotuksen, jossa on hyviä aspekteja, koska meille se on tärkeä. Mehän olemme vastuuvaliokunta tässä ja mm, nyt on neuvoston aika ryhtyä toimiin, mutta ongelma piilee siinä, että neuvoston meidän pitäisi päästä yhteiseen saada yhteinen näkemys. Se ei ollut mahdollista Italian puheenjohtajakauden kanssa. Toivomme, että nyt Latvian puheenjohtajakauden aikana pääsemme sopuun, mutta nyt pitää tehdä todella tukevasti. Te sanotte, että ennen maaliskuuta ei päästä yhteiseen kantaan neuvoston kanssa. Ei tätä nyt voi jatkaa näin olemme käyttäneet jo aivan liian paljon aikaa tähän. Yhteispäätösmenettelyt ovat olemassa sitä varten, että niin kuin te tiedätte, ei minun tarvitse tässä lähteä selittämään näitä perusasioita. Se tarkoittaa yhteistyötä. Öö, komissio ehdottaa, parlamentti voi muuttaa, ja se on tehnyt sitä tässä tapauksessa aika syvältä käyvästi. Ja nyt öö, tulos on se, että meidän pitäisi päästä yhteistyösopuun öö, parlamentin ja neuvoston kanssa meidän kantamme ovat aika kaukana toivis toisistaan. Verkkovierailu tai roaming, niin kuin sanottiin, täällä on, on ihan poliittista tahtoa. Siinä se ongelma piilee, jos meillä on kansalliset markkinat, jotka poikkeavat toisistaan, tiedän sen hyvin. Ja tiedän, että tämä enemmistömarkkinatilanne, myös näiden väestön liikkumisvirrat, jos ajattelemme suosittuja maita, suosittuja turistimaita, niin kyllä niillä on erilaiset seurausvaikutukset, mutta nyt on koittanut hetki, olemme jo seitsemän vuotta säännelleet näitä verkkovirailumarkkinoita. Kaiken päällä leijuu se, että pitäisi saada poliittinen päätös, joka viesi eteenpäin tätä määrätietoisesti. Te tiedätte sen varsin hyvin niin kuin minäkin. Me olemme poliittisia toimielimiä, neuvosto ja parlamentti. Meidän pitää ää, äh, olla vastuullisia vastata kansalaisten äh, kysymyksiin, toimia heidän etojensa mukaan. Verkkovierailu on paras väline, että voimme myös vahvistaa sitä yhteistä eurooppalaista hanketta sen, siltä kohdin. Se on niin käsin kosketeltava. Kaikki kansalaiset kokevat sen joka päivässä elämässä. Se on tärkeää, että PK-yrityksille, jotka haluavat päästä tänne 500 miljoonan äh, kuluttajamarkkinoille. Sen takia kaikista näistä syistä johtuen on kai nyt ihan itsestään selvää, että se on kaikkien poliittisten päättäjien etujen mukaista ja poliittisten päättäjien hallitsijoiden etujen mukaista, että pääsemme sopumaan mahdollisimman nopeasti. Uskon, että siihen päästään, mutta kysymys, vain piilee siinä, että, että meidän pitäisi avata mahdollisimman pian käynnistää uudestaan keskustelut neuvoston kanssa. Minä, minä nyt pyydän tässä sitä mahdollisimman nöyrästi, koska olen ihan varma, että Latvian puheenjohtajakauden aikana saadaan riemu, riemuvoitto tässä kysymyksessä. Hotter and hotter speeches. Kiitos kiivaampia, yhä kiivaampia puheita. Useimmat verkkovirailusta melkein ihan Rukoilitte ministeriltä, että tekevät sen. No niin. Kiitoksia herra Toletsko, kiitos teillekin. Seuraavana herra Charinho. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar o senhor e a presidência da Letónia. E queria saudar muito particularmente. Kiitos puheenjohtaja, haluan onnitella ministeriä Latvian puheenjohtajakouden avaamisesta. Ja haluaisin antaa teille näkemykseni siitä, miten olette tämän digitaalisen agendan nyt esitellyt meille. Minusta on tärkeää, että Euroopan parlamentissa ja äh, se, miten se nivelletään puheenjohtaja maahan, olisi hyvä mieltää kaksi käsitettä, jotka ovat minusta tärkeitä. Digitaaliagenda ja äh, energiansiirto ovat todella Euroopan äh, markkinoiden toimivuuden moottoreita jos nämä moottorit eivät toimi, niin mm, emme me kyllä sitten mitenkään hyvin voi pelastaa loppua. Sen takia meidän pitää jättää nyt vähän syrjää kaikkia näiden ajatusten toistaminen, jotka ovat myös tärkeitä. Meillä pitää olla selkeät käsitykset ja määritelmät, mitä tarkoittaa energian siirto ja mitä me haluamme digitaalisesta agendasta, koska tämä agenda pitää sisällään monia aspekteja ja siellä on paljon erilaisia lähestymistapoja itse digitaaliagendasta ei se voi olla kyse vain digitalisoimisesta ja siihen pääsystä. Se on aivan liian tärkeää, että se rajattaisi vain tähän. Kyse on siitä, että ne ovat keskeisiä perustoja, peruskiviä, mutta me Euroopassa tarvitsemme myös johtajuutta. Meillä pitää olla uutta teknologian aaltoa tässä digitaalisessa agendassa. Ei se riitä, että täydennämme sitä pyrkimällä pääsemään samaan tasoon Yhdysvaltojen kanssa. Meidän pitäisi olla johtajia tässä uudessa teknologian aallossa. Sen takia meidän täytyy sijoittaa enemmän tutkimukseen. Se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää olla selektiivisempiä strategisissa hankkeissamme, jotka toivottavasti voidaan Junckerin ohjelman myötä rahoittaa. Ja meidän pitää myös olla uudistavia, kun me puhumme internetin hallinnasta. Haluaisin tukea sitä ajatusta, että lähdemme digitalisoimaan ja helpottamaan pääsyä innovaatioiden, että innovaatiot pääsevät helpommin tähän digitaaliseen agendaan. Minulla olisi muutamat kysymykset tutkimustyötä. Internetin hallinnointi, siitäkin te puhuitte, mutta haluaisin, että mentäisiin vieläkin pidemmälle, koska se liittyy kiinteästi tähän kokonaiskysymykseen, josta olemme nyt täällä puhumassa, tai kokonais, tähän kokonaisuuteen. Huomenna minä olen esittelemässä siitä, kuinka voidaan kytkeä eri toimijat yhteen tässä suuressa operaatiossa. Minä haluaisin tietää vähän enemmän myös investoinneista. Mitä Latvian puheenjohtaja aikoo tehdä tämän digita- Latvian puheenjohtajamaan aikoo tehdä tämän digitaalisen agendan kanssa, ettei se vain jäisi jonkinlaiseksi perustaksi tai tuotteeksi, jonkinlaiseksi raaka-aineeksi, joka olisi kuitenkin strateginen. Sen pitäisi sen sijaan olla mm, kannustava perusta eri tässä nykykontekstissa. Kiitos, sitten Rova Nibler. Kiitos puheenjohtaja. Minultakin kiitokset alustuksesta molemmille ministereille. Ja kun kerrotte siitä, mitä kaikkea on suunnitteilla, kahdesta teemasta lyhyesti. Verkkovierailu, sitä on jo paljon keskusteltu. Euroopan parlamentissa on monien vuosien ajan esitetty verkkovierailu vapaata Eurooppaa ja minulla on luottamusta teidän puheenjohtajakauteenne, että teette mahdollisen äh, painostatte mahdollisuuksien mukaan. Jos on vaiheittainen lähestymistapa ja suunnitelma, niin se on varmasti järkevä tapa viedä asiaa eteenpäin. Kiitos kovasti vielä tästä ja täysi tuki meidän puoleltamme. Ja minulta henkilökohtaisesti minähän olin esittelijä verkkovierailuasetuksessa, joten Siinä mielessä olen iloinen, jos tässä pääsette asiassa eteenpäin. Mutta sitten liittyen siihen, mitä kollega Petsarini vielä puhui, tarttuisin siihen. Digitaalinen toimintaohjelma on tietysti paljon enemmän kuin verk- verkkoneutraalius ja verkkovierailumaksut. Me täällä teollisuusvaliokunnassa siis olemme ja tietysti digitaalisessa maailmassa teollisuuden täytyy olla mukana hyvin ja Koko arvon luontiketjua täytyy sopeuttaa se, missä olemme vahvoja Euroopassa, oli sitten kyse autoista, autoteollisuudesta, koneen rakennus, kemianteollisuus ja niin edelleen. Meidän täytyy kaikki sopeuttaa digitaaliseen ympäristöön. Eli kysymys teille, että onko teillä puheenjohtajakautenne aikana nyt jotain konkreettisia aloitteita siitä, että mitä tehdään, jotta todellakin teollisuus saadaan kuntoon digitalisointia varten, mitä ennen kaikkea puiteehdoissa täytyy Euroopan tasolla tapahtua, jotta tässä voitaisiin saada edistystä aikaan. Olen myös kiinnostunut kuulemaan sitten yhteen toimivuudesta. Sitähän on kuulemistilaisuus huomenna. Ja sitten Niin vielä rouvaministerille avaruudesta kysymys. Ja no se nyt ei oikeastaan ole vielä, mutta ehkä se tulee vielä esille. Mutta minä en ehkä sitten ole enää paikalla. Eurooppalainen avaruuspolitiikka on kyllä hyvin tärkeää, että pidämme sitä positiivisesti eurooppalaisena menestystarinana. Kovasti iloitsin, että viime vuoden lopussahan nyt Esa vielä päätti investoida uuteen kantorakettiin Ariane 6 Eli meidän täytyy, kun ajatellaan kansainvälisyyttä ja kilpailua, niin tässä pitää olla vieläkin kilpailukykyisempi ja iloitsen kyllä, jos te tästä alustatte, mutta käytin siis puheenvuoron vähän niin kuin etukäteen, että voin puhua myös teille, rouva Ehkä ja voitte sitten kertoa, että mitä nyt sitten Galileo-asiassa on mietitty, miten sitä voidaan viedä eteenpäin. Kiitoksia. Uh, thank you very much, madam. Kiitos teille, rouva Nibler. Sitten ministeri Seile on täällä myös. Mutta hän vielä siellä istuu teidän joukossanne. Hän on, tai tähän tulee vastaus sitten muutaman minuutin päästä, ei nyt. Kiitos Angeliikka. Sitten Rova Virkkunen. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin ministeri Matis Latvian puheenjohtajakausi tulee nyt todella tärkeään aikaan ja teillä on tärkeä rooli siinä, että digiagendaan liittyviä asioita saadaan vietyä kevään aikana eteenpäin. Kuten tiedämme, se on komissionkin työohjelmassa nostettu yhdeksi tämän vuoden kärkihankkeeksi. Siihen liittyy hyvin monia asioita, teknisiä kysymyksiä, verotuksellisia asioita. Tekijänoikeuskysymykset on yksi tärkeä este digitaalisen sisämarkkinan edistymisessä. Mutta kuten täällä on tullut jo monta kertaa esiin parlamentin näkökulmasta, juuri telemarkkinoihin liittyvät kysymykset ovat nyt ne kaikkein tärkeimmät, koska parlamentti on jo odottanut pitemmän aikaa, että neuvosto pääsisi ratkaisuun muun muassa roamingin liittyvistä kysymyksistä. Itse uskon, että Latvia pystyy omalla pragmaattisella suhtautumisella hyvin edistämään nyt kevään aikana asiaa ja uskomme, että ratkaisu on kyllä löydettävissä. Se on hyvin tärkeää, koska parlamentissa odotetaan paljon roamingin tuomilta mahdollisuuksilta tai siitä, että näistä verkkovierailumaksuista voitaisiin jopa luopua kokonaan. On tärkeää, että te olette tiedostaneet sen, että meillä on todella erilaisia olosuhteita eri jäsenmaissa – ja on maita, joissa kansalaiset matkustavat erittäin paljon ja ovat tottuneet käyttämään myös hyvin paljon mobiilipalveluita. He eivät käytä pelkästään gigatavuja, vaan megatavuja joka kuukausi. Ja on tärkeää huolehtia myös, että nämä operaattorit pystyvät toimimaan tuossa uudessa tilanteessa. Mutta uskon, että pystytte löytämään kyllä ratkaisun tähän katsomalla tuota tukkuhintasääntelyä samaan aikaan ja toisaalta sitä, että voitaisiin asettaa esimerkiksi eurooppalainen keskitaso, minkä verran megabittejä tai gigabittejä olisi oikeus käyttää ulkomailla, jotta saisi ne samaan hintaan kuin kotimaassa. Uskon, että tulette kyllä löytämään ratkaisun ja parlamentti tulee sitä arvostamaan. Thank you very much. The next... Kiitos seuraava puhuja. Rouva Sander. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri tekemistä ehdotuksista ja niistä painopistealueista, joita esittelitte. Minä haluaisin palata kahteen painopistealueeseen jo komissiolle. Tämä digitaalinen agenda, joka on todella painopistealue, erittäin tärkeä lähikuukausia lähivuosina. Toinen on myös PK-yritykset, jotka edustavat tänä päivänä 98 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä. Mm, minun kysymykseni on seuraava. Miten me voimme yhdistää nämä kaksi painopistealuetta? Miten toimia, jotta nämä PK-yritykset, jotka tänä päivänä ovat kuitenkin aika vähän lukuisia, jotka siis ainakin sähköisessä myynnissä ovat vähän edustettuina. Miten nämä PK-yritykset voisivat käyttää hyödykseen tätä digitaalista tilaisuutta ja chanssia, että heistä tulisi todella kasvun vipuja. Thank you very much. Um... Kiitos tähän. Päättyy kysymys vastauskierros. Kuten näette, herra ministeri, yksinkertaisia vaatimuksia. 2015 verkkoviralmaksuuden loppu ja aloitetaan sitten tätä viestintäpaketista neuvottelut teidän puheenjohtajakauden aikana. Ihan yksinkertainen homma. So, thank you very much uh, indeed. <clears throat> It seems... Uh... Niin, kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että kaikki on kovin yksinkertaista ja täytyy vaan aloittaa. Mutta yritän tässä keskittyä eri kysymyksiä ryhmitellä nämä kysymykset niin, että voin vastata niihin kaikkiin. Ensinnäkin kun puhutaan verkkovierailusta, niin esimerkiksi meillä oli Berekin mietintö joulukuulta, joka osoitti, että eri jäsenvaltioissa on eri tilanteet ja verkkovierailua ei voi poistaa ihan lähitulevaisuudessa. Se merkitsee sitä, että tämmöistä täytyy toimia asteittain, sillä investoinnit verkkoinfrastruktuuriin vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen, kuten myöskin tariffitaso eri jäsenvaltioissa. Joillakin jäsenvaltioilla ei enää ole tuota minuuttitariffia. On esimerkiksi kuukausipohjaiset tariffit. Tilanne on kovin erilainen eri jäsenvaltioissa, mikä merkitsee sitä, että jossakin jäsenvaltioissa Operaattoreiden täytyy investoida verkostoinfrastruktuuriin, jotta saavat tietyn tasoisen verkon, jota voi sitten käyttää kuluttajan hyväksi. Se, mitä me tällä hetkellä valmistelemme tässä ehdotuksessa, on se, että asteittain vähennetään roaming-maksuja niin, että ne loppuksi pääsevät nollaan. Otetaan huomioon myös tukkuhinnat. Samalla otetaan myös käyttöön tällaiset reilun käytön periaatteet, mitkä mahdollistavat jäsenvaltioiden ja operaattoreiden, välisen kilpailun. Tämän ehdotuksen turvin sitten käymme parlamentin puoleen ja käymme keskusteluja siitä. Tämä on mahdollisuus, joka voidaan saavuttaa, johon pyritään ainakin jäsenvaltioiden välillä – pyrimme saamaan yhteisen näkemyksen tästä ehdotuksesta. Tänään käymme jäsenvaltioiden ministeriöiden välillä keskustelua komissaari Oettingerin kanssa. Pyrimme löytämään kompromissin. Pyrimme mahdollisimman nopeasti toimimaan, mutta astetainen lähestymistapa on ainoa, joka meillä tässä vaiheessa voi olla. puhutaan NIS-direktiivistä, olemme täysin tietoisia siitä, että tämä on erittäin tärkeä asia. Aloitamme kolmikantaneuvottelut maaliskuussa ja pyrimme vakuuttamaan ja se siitä, että voidaan viedä loppuun tämä direktiivi, sillä tietoturva on yhä tärkeämpää. Ja siitä syystä on tärkeää, että direktiivi viedään nopeasti eteenpäin ja viedään se päätöksen meidän puheenjohtajakautemme aikana. Teemme parhaamme, jotta direktiivi saadaan valmiiksi. Digitaalinen agenda on todellakin tärkeä kysymys. Se on myös erittäin tärkeässä asemassa komission työssä. Se on yksi neljästä prioriteetistamme, mikä merkitsee sitä, että Aiomme ponnistella kovasti, jotta siihen liittyvät ehdotukset valmistellaan niistä keskustellaan. 28. ja 29.5. kilpailuneuvosto käy keskusteluja televiestinnän yhtenäismarkkinoista ja puhumme rajoittavista tilanteista digitaalisen tunnistamisen ongelmista ja digitaalista innovoinnista, eli kaikista mahdollisista digitaalista palveluista. Komissio valmistelee yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa näitä kysymyksiä. Niistä keskustellaan siis toukokuun kilpailuneuvostossa. Me ponnistelemme tässä suhteessa kovasti ja se on tärkeää myös muuten. Puhuttiin pk-yrityksistäkin näissä digitaaliehdotuksissa pk-yritykset hyötyvät kovasti, sillä kaikki palvelut ovat helpommin saatavilla pk-yrityksille sitten, kun yhtenäismarkkinat saadaan vietyä loppuun. Meillä on lisämahdollisuuksia sähköisen kaupankäynnin myötä ja erilaisen sähköisen palvelujen tarjoamisen myötä. Tässä on erinomainen tilaisuus pk-yrityksille hyötyä digitaalisista yhtenäismarkkinoista. Se on meidän prioriteettimme televiestinnän yhtenäismarkkinat on yksi osa sitä, mutta siinä on mukana myös paljon eri laaja-alaisia ehdotuksia. Internetin hallinnointi sitten sekin on osa digitaalisia yhtenäismarkkinoita. Ja pidämme sitä hyvin tärkeänä asiana kollegani selvittää lisää näitä satelliittikysymyksiä, mutta aion, odotan kuitenkin tulevaisuudessa erittäin hedelmällistä yhteistyötä teidän valiokuntaan ja parlamentin kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että jos meillä on ehdotuksia, niin meidän tulee mennä niissä eteenpäin askel askeleelta, varsinkin verkkovierailukysymyksissä, nettineutraaliudessa. Euroopan kansalaiset hyötyvät siitä ja eurooppalaiset televisiointioperaattoritkin saavat näin mahdollisuuden investoida ja tehdä infrastruktuuria sellaiseksi, että se on samankaltainen kaikissa jäsenvaltioissa niin, että kaikki eu voivat hyötyä niistä palveluista, joita tarjotaan, joka tarjoaa digitaalisia mahdollisuuksia. Kiitoksia kysymyksistä. Kiitos teille ministeri. Kiitos. Kiitos esityksestänne ja alustuksestanne ja kaikista huomioista ja vastauksista. Ne ovat me tärkeitä meille ja mekin uskomme siihen, että yhteistyö on tiivistä ja odotamme sitä innolla. Niin, että sitten yhteistyö pohjoisten kanssa olisi tiivistä, erityisesti teidän kanssa. Niin kiitos vielä kerran ja kiitos kollegat keskustelusta. Sörveltyysten kohta on aika lailla samanlainen kuin tämä oli, ei teidän kanssanne, mutta eri henkilön kanssa. Haluaisin kutsua tänne puhujakorokkeelle. Marita Seilen, joka on Latviassa ministerinä koulutus- ja tiedeasioissa. koulutus ja tiede. Orva Seile vastaa myös tutkimuksesta ja avaruusasioista. Tutkimus ja avaruus. Meidän valiokuntamme kannalta todella mielenkiintoista. Kuten äsken, haluaisin pyytää teitä Rova Seile esittelemään meille puheenjohtajan prioriteetit tutkimus- ja varuusasioista seuraavalle puolen vuodelle. Teillä on puheenvuoro. Thank you. <clears throat> Mr. Buzek. Uh... Kiitoksia. Edustaja Buzek, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minun on suuri kunnia saada tänään e- esittää Latvian valtion prioriteetit. Meillä on suuri kunnia saada jatkaa tuota hienoa työtä, jonka Italia on aloittanut. Erityisesti haluaisin kiittää ITRE-valiokuntaa siitä, mitä olette tehneet viime vuosien aikana tutkimuspuolella ja olette puoltaneet myös tutkimuksen rahoitusta. Minä olen Latvian opetus- ja tiedeministeri ja jatkan nyt puhettani latvian kielellä. Latvijas prezidentūras galvenās prioritātes ir konkurētspējīga. Latvian puheenjohtajavaltion tavoitteena on tehdä kilpailukykyinen Eurooppa, digitaalinen Eurooppa ja sitoutunut Eurooppa. Kilpailukyky teollisuudessa, on oikea tapa luoda työpaikkoja Euroopassa nopeasti etenevä digitaalisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia, joka voi luoda älykkästä kasvua. Siitä syystä näille digitaalisille osioille on tärkeä asema meidän ohjelmassamme. Näin meidän on myös mahdollista ratkaista aktiivisesti globaaleja kysymyksiä. Näistä peruslähtökohdista lähtien Latvian tavoitteena on asettaa tärkeitä prioriteetteja tutkimus- ja innovaatiopuolella. Ensimmäinen niistä on yhteys innovaatiounionin ja Euroopan tutkimusalueen välillä. Puheenjohtajakautemme aikana, kun neuvosto ja komissio esittävät uusia suuntaviivoja, ja meidän on strateginen agenda, niin haluaisin mainita varsinkin tämän vuosittaisen kasvututkimuksen, jossa yhdistetään investoinnit ja uudistukset. Eurooppalainen investointisuunnitelma, joka selkeästi osoittaa, että Euroopan täytyy tehdä rakenneuudistuksia, kantaa verovastuunsa, varmistaa se, että sääntely on johdonmukaista ja investoida niin, että saamme tuettua kasvua ja työllisyyttä. Olemme varmoja siitä, että innovaatiounioni on rohkaissut nimenomaan innovointiin, niin että mukana ovat kaikki eri sidosryhmät, niin että erittäin tärkeillä politiikan aloilla on saatu aikaiseksi uudistuksia sekä eurooppalaisella, kansallisella että paikallisella tasolla. Eurooppalaiset saavutukset huomioitiin myös tässä erittäin tärkeässä Eurooppa 2020 strategian puolivälin arvioinnissa. Tutkimus ja kehitys ovat erittäin tärkeässä roolissa myös kilpailun eteenpäin viejänä. Joulukuussa neuvosto tunnusti tarpeen hyödyntää täysin tutkimus- ja kehitystyötä, kun sen avulla tuodaan uutta kasvua unioniin. Samanaikaisesti nämä ehdot, yksityisten investointien saamiseksi tutkimustyöhön eivät ole vielä täysin loppuun vietyjä. Ja siitä syystä olemme sitä mieltä, että 2020-strategia ja vuosittainen kasvu tutkimus uuden eurooppalaisen investointisuunnitelman puitteissa tekee tarpeelliseksi luoda vahvoja linkkejä eurooppalaisen tutkimuksen ja tutkimusalueen välillä. Me keskitymme erilaisiin välineisiin, joita voidaan hyödyntää innovointi, kumppanuudessa kaiken eri sidosryhmien välillä. On tärkeää meidän mielestämme luoda synergiaa eurooppalaisten rakennerahastojen välille, jotta voidaan jatkaa Euroopan innovaatiopotentiaalin kehittämistä. Euroopan neuvoston maaliskuun kokouksessa käsittelemme nimenomaan näitä haasteita. Ja sitten hyödynnämme niitä Eurooppa-neuvoston maaliskuun kokouksessa. 12.13. helmikuuta järjestämme Riikossa älykkään erikoistumisen strategian konferenssi, joka koskee uutta tutkimustyötä ja teollisuuskumppanuutta, elinkeinoelämän kumppanuuksia alueella. Tavoitteena on arvioida olemassa olevaa järjestelmää ja ottaa esille erilaisia ratkaisuja, jotka voivat varmistaa sen, että otetaan käyttöön efekt- tehokas strategia ja tunnustetaan ne alueet, joissa tarvitsemme yhteistyötä eurooppalaisella tasolla. Toinen prioriteettimme on eurooppalaisen kehitysalueen lisäkehittäminen. Olen vakuuttuneita siitä, että Eurooppa tarvitsee hyvin toimivan tutkimusalueen, jonka avulla voidaan yhdistää lahjakkuudet ja investoinnit meidän tulee myös investoida kasvuun. Yksi, yhtenäinen eurooppalainen tutkimusalue voidaan muodostaa yksi, yhtenäisen tietomarkkinan perusteella. Lisäksi meidän tulee tehdä tästä houkuttelevampaa tiedemiehille, jotka tulevat ulkomailta, ja tästä syystä meidän täytyy erityisesti painottaa näitä asioita eurooppalaisessa kasvustrategiassa. Euroopan tutkimusalueen toimiehdot on säännelty, ja nyt me tarvitsemme kaikkien jäsenvaltioiden ponnistuksia, jotta voidaan varmistautua siitä, että kaikki ne prioriteetit ymmärretään oikein, jotka liittyvät EU- ja kansallisiin tasoon. Meidän täytyy varmistautua siitä, että kykenemme jakamaan hyviä käytäntöjä, käytäntöjä voimakkaalla tavalla ja tässä suhteessa yhtenäinen suunnitelmakin on tärkeässä asemassa. Olemme saaneet aikaiseksi myös paljon edistystä tämän parissa työskennellessämme. Ja kun sitten puhutaan Euroopan tasoisesta tutkimusstrategiasta, niin eurooppalainen tutkimusalueprosessi on välttämätön, jotta saadaan aikaiseksi oikein rakennettu hallinnointi tutkimusalalla. Siitä syystä neuvosto tarkastelee mahdollisia parannuksia olemassa olevaan ERA-rakenteeseen. Puheenjohtajan valtion tavoitteena on vahvistaa tuon tutkimusalueen suunnitelmia kokouksessamme toukokuussa. Alueella tapahtuva innovointi ja tutkimustyö on toinen kysymys, jota käsitellään kuudennessa 4.5.6. Riikassa pidettävässä eh, alueiden innovointikonferenssissa. Ja 23.6. on tarkoitus pitää tutkimusaluetta koskeva konferenssi Brysselissä. jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla alueellisen yhteistyön saavutuksia. Italia työsti erityisesti Välimeren aluetta ja me taas kiinnitämme huomioon Baltian alueeseen. Bonusohjelma on tässä suhteessa erityisen tärkeä. Ne kannat, jotka otimme esille 15. ja 16. 6. Kolmas prioriteettimme koskee tutkimus- ja kehitystyön digitaalisia näkökohtia. Meillä on valtavasti potentiaalia taloudessamme ja vuonna 2013 Euroopan neuvoston päätelmissä kiinnitettiin erityistä huomiota tähän kysymykseen. Vuonna 2014 komissio hyväksyi kertomuksen tiellä äh, kohti digitaalitaloutta mutta digitaalipotentiaalia ei ole riittävästi hyödynnetty. Meidän tulee sitä kehittää huomattavasti laajempialaisemmin, jotta voidaan varmistaa laajemmat innovoinnit ja nopeammat sellaiset avoimen tietokantapohjaisen tutkimuksen avulla. Se ei ole mahdollista, jolle me kykene saamaan hyviä investointeja tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri. Meillä on paljon erilaisia tavoitteita ja haluaisin mainita tarpeen saada tutkimustieto helposti kaikkien saataville ja käytettäväksi. Tietoinfrastruktuuri on tässä suhteessa erittäin tärkeässä asemassa. Lopuksi, kun puhutaan digitaalisesta innovoinnista, mahdollisilla eri aloilla, niin meidän täytyy sisällyttää tietosuoja siihen. Latvia puheenjohtajavaltio on sitä mieltä, että Euroopan strateginen siirtyminen kohti älykästä kasvua johtaa siihen, että saamme paljon enemmän yksityisiä investointeja ja kykenemme näin toimimaan paremmin ja aiomme keskustella tästä asiasta myös maaliskuun kilpailukykyneuvostossa. Latvian puheenjohtajavaltio järjestää Riikassa 17.18.6. myös tätä koskevan kokemuksen, kokouksen. Tavoitteena on myös keksiä uusia toimintatapoja tutkimuksen järjestämiseksi. uudet mahdollisuudet ja kehityskulut käsitellään. Ja nyt on nähtävissä paljon erilaista kehitystä avaruuspolitiikassa Latvian puheenjohtajakauden aikana. Me tuemme kattavaa avaruuspolitiikkaa Euroopalle, se on mielestämme tärkeää. Sen täytyy heijastua meidän poliittisissa yleistavoitteissamme. Meidän tulee yhdistää jäsenvaltioiden ponnistukset niiden politi- poliittisten välineiden kanssa, mitä EU-tasolla on saatavilla. Meidän täytyy parantaa tietojenvaihtoa ESN kanssa ja kansallisten ohjelmien kanssa välillä. Näin voimme luoda synergiaa. Samoin haluaisin painottaa sitä, että Galileo ja Kopernikus luovat valtavia mahdollisuuksia eurooppalaiselle teollisuudelle ja pk-yrityksille. Siitä syystä puheenjohtajavaltio seuraa näiden ohjelmien täytäntöönpanoa ja olemme sitä mieltä, että meidän tulee jatkaa keskusteluja korkearesoluutioisista maapallon tarkkailusatelliiteista. Lisäksi haluaisin mainita Riassa pidettävän eurooppalaisen avaruusekspon, jossa painotetaan pk-yritysten käyttämää avaruusteknologiaa. Hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja, vielä kerran haluaisin kiittää teitä tuesta meidän yhteisessä ponnistuksissamme. Haluaisin kiittää teitä tässä tilaisuudessa ja mielelläni nyt kuuntelen kysymyksen. Thank you very much, madam. Thank you very much for your Kiitos tästä arvostuksesta. Seuraavat puoli vuotta teidän johdollanne erityisesti tutkimuksessa ja avaruudessa on meille erityisen mielenkiintoisia asioita. Ensimmäinen puhuja EPPn ryhmästä, Rova Niebler. Kiitos puheenjohtaja. Sydämellisesti tervetuloa valiokuntaan vielä kerran, Rova ministeri, ja kiitos alustuksestanne. Pidän sitä kovin positiivisena, se mitä nyt olette ottanut ja luetellut Painopisteeksi innovaatiopolitiikan edistäminen, että painopiste on PK-yrityksissä, että myöskin miten tätä tutkimusympäristöä voidaan vielä kansainvälistä ja myöskin mitä sanoit tavaruuspolitiikasta ja Galileosta. Tämä, että e, tämä eksponäyttely tulee järjestetään maassanne, se on oikein suuren moista ja ilahduttaa minua. Kaikki mitä sanoitte, niin voin sitä vain tukea, kun sitten viime lainsäädäntökaudella keskustelimme horisontti 20-20, kun tehtiin päätöksiä, niin siinäkin jo muun muassa tutkijoiden liikkuvuudessa, niin se tuli jo siellä esille ja sitä täytyy vielä vahvistaa. Yksi konkreettinen kysymys tutkimuspolitiikasta. Vielä kerran kysymys siitä, että voitteko selvityttää puheenjohtajakaudellanne, että miten vahvoja korkeakoulut ja yliopistot, miten vahvasti ne ovat jo kansainvälisesti suuntautuneet. Minähän tulen Saksasta ja kun meillä on keskusteltu yliopistoista, niin missä mielessä sitten bachelor- ja masters-opintoja täytyy olla englannin kielellä? Mikä tilanne on Euroopassa tässä mielessä? Ovatko yliopistot jo niin kansainvälisesti poliittisesti suuntautuneita kuin pitäisi olla, jotta voidaan sitten kilpailla kansainvälisesti ja houkutella kansainvälisiä tutkijoita Eurooppaan. Mitä tässä on konkreettisesti ajateltu ja ehkä voitte vähän antaa kannusteitakin tässä mielessä yliopistoille ja korkeakouluille. Sitten vielä Galileo. Minähän äh, viittasin jo aiemmin puheenvuorossani. Puhutte siitä, että haluatte kehittää ohjelmaa eteenpäin. Jos voisitte hieman enemmän yksityiskohtia käsitellä, mitä on ihan konkreettisesti ajateltu. Puhutte tästä eksponäyttelystä tai näyttelystä avaruusteollisuudesta. Kohdakkoin varmaankin komissio järjestää tietääkseni konferenssin. Minua kiinnostaisi, että mitä voidaan Euroopassa tehdä jotta kansainvälisesti voisimme olla paremmassa asemassa avaruusalalla Yhdysvaltain kilpailu. SpaceX esimerkiksi iskusanana, sehän on kovasti eteenpäin menossa. Kiitos. Sitten SD-ryhmästä herra Sorinjo. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Arvoisa rouva ministeri, tämä on erittäin hyvään aikaan tuleva tapaaminen teidän kanssanne. Te olette esitelleet erittäin hyvin jäsennellyn ohjelman, hyvin selkeät ajatukset. Ainakin minä koen ne hyvin selkeinä. Tässä ei ole mikään suuri kaunopuheinen teoreettinen suunnitelma, vaan erittäin objektiivinen, konkreettisen tavoitteen esitelty ohjelma. Te keskititte hyvin asianne te kappalatte suurempaa avoimuutta, enemmän sitoumusta kansalaisyhteiskuntaan, että mitä te puhuitte, open science, äh, avoin tiede, avoin innovaatio, politiikka keskitetään siihen, että helpotetaan pääsyä verkkoon, tietokantoihin, ei tämä nyt ole mikään tyhjentävä lista, mitkä ovat teidän painopistealueenne, mutta koska samallahan me myös käsittelemme kaikkia teemoja, jotka liittyvät siihen, miten taataan pääsy informaatioon, tietoihin, tietokantaan. Saman, äh, sillä on tänä päivänä hyvin paljon merkitystä, jos ajattelemme verkkoja, jos ajattelemme yhteisiä verkkopalveluja ja tämä teknologinen aalto, teknologian aalto, josta kolleganne puhui. Siinä mielessä meidän täytyy antaa osata arvoa lisäarvoa, kun puhumme tietojen käsittelystä ja miten niihin perehdytään hyvin, miten ne mielletään hyvin. Tämä on strateginen tavoite Jokaisella puheenjohtajavaltiolla on omat strategiansa, mutta jos ajattelemme instrumentteja, niin ne ovat aika lailla samat, eivätkä ole aina niin joustavia. Minä kysynkin teiltä nyt, meillä on työväline Eurooppa-strategia 2020. Siinä sanotaan, että meidän pitää keskittää talouttamme enemmän sillä tavalla, että voimme luoda enemmän lisäarvoa tai joka synnyttäisi enemmän lisäarvoa tieto, informaatio, tietokannat, tiedot ovat keskeisen tärkeitä. Miten te aiotte viedä eteenpäin tätä Junckerin investointiohjelmaa eteenpäin? Keskittyykö se näihin painopisteisiin, joita te painotitte? Sitten ryhmästä herra Toshanovski. Já se připojil také ke kolegům a velmi eh, vás... Kiitos puheenjohtaja. Olisin samaa mieltä kuin kollegat siinä mielessä, että toivotan teidät Tervetuloksi valiokuntaa, joka vastaakin tutkimuksista, tieteestä ja avaruusasioista. Ohjelma, jonka esittelitte, on todellakin hyvin laaja-alainen ja vaativa. Puheenjohtajakaudellenne se on vaativa juuri aikana, jolloin tilanne on monimutkainen monilla aloilla – ja kysymys on siitä, mihin tilanne on kehittymässä. Nyt arvostuksesta yksi kysymys Galileosta. Tietysti tämä eksponäyttely on tärkeä tilaisuus jakaa tietoa ihmisille avaruustutkimuksesta Euroopassa. Kun tiedetään, että että Galileo tulee käyttöön vaiheittain. Ja se todellakin on yksi tärkeimmistä ja kalleimmista hankkeista Euroopassa. Mutta paljon riippuu potentiaalisista kaupallisista käyttötarkoituksista Galileon toiminnallisuudessa. Eli haluaisin tietää, että mihin suuntaan viette Galileota, mihin keskitytte Galileossa, miten valistatte ihmisiä Galileo-hankkeesta, ei pelkästään kaupallisen käytön alalla, siis käyttäen GPS ja Galileota, käytetään Galileota täydentävällä tavalla, vaan miten tuette Galileon käyttöä yliopistoissa, yliopistosovelluksissa. Mielestäni tämä on suuri haaste. Mitkä ovat suunnitelmanne? tukea ja fokusoida Galilea puheenjohtaja puheenjohtajakaudella. Toivotan siihen kaikkea mahdollista menestystä, kun toteutatte laajaa ja vaativaa toimintaohjelmaanne. Kiitos teille. Sitten herra Ferreira GUE-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensi alkuun kiittää rouva ministeriä. Kiitos siitä, että tulitte tänne hienosta puheenvuorostanne. Haluaisin tällä hetkellä tehdä nyt ihan kysymyksen ensi alkuun. Se liittyy kyllä tieteelliseen yhteisöön tämä kysymykseni. Te ette sitä niin käsitelleet puheenvuorossanne. Haluaisin tietää, mikä on teidän näkemyksenne puheenjohtajavaltiona ja neuvoston edustajana. Haluatteko te minä viittaan tässä niihin leikkauksiin, joita puhutaan investointipuiteohjelmassa yli noin 2,7 miljoonaa euroa, joka koskettaa tätä puiteohjelmaa. Sillä on suora tuntuva vaikutus monien toimielinten budjetteihin, niiden ohjelmiin ja budjettikohtiin. Jos ajattelemme esimerkiksi, jos tämä puiteohjelma, tässä Marie Curie-ohjelma, jossa puhutaan innovaatioteknologiaa, eh, ehdottomasti sillä on 155 miljoonaa euroa leikattu. Ja tässä on kyse keskeisestä perustietosta on myös 270 miljoonaa euroa on leikattu. Puntero-instituutissa te puhuitte esittelysänne teknologian merkityksestä, tiedotuksen ja viestinnän telekommunikaation merkityksestä, mutta nämä leikkaukset ovat kyllä erittäin tuntuvia ja huonoja 870 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa suunnattomia kustannuksia kustannuksia budjet, budjeteille. Ja tämä tarkoittaa vuoden 2017 budjetissa 4, 4, yli 200 miljoonaa euroa. Eli mikä oikeuttaa nämä leikkaukset? Onko perusteena se, että äh, onko se oikeutus seuraava, että tätä rahaa tarvitaan Junckerin ohjelmaan, koska ei ole tervettä tuoretta rahaa muualla, niin leikataan pois niistä äh, rahastoista, jotka on jo suunnattu olemassa oleville ohjelmille. Jos ajattelemme esimerkiksi 15 miljoonaa, jotka on ennakoitu tähän julkisen yksityiseen ohjelmaan, niin siellä leikataan varoista jo erityisesti, joka oli suunnattu mm, perustieteeseen. Ja jos meillä on tämä myös tutkimus ja puite, tutkimus ja kehityspuiteohjelma, joka siinä oli ennakoitu tämä summa. Haluaisin tietää myös seuraavaa. Tämä suunnitelma jos ei ole siihen, ei, meillä ole tieteellisestä yhteisöstä edustajia, jotka olisivat voineet ottaa päätöksiä, kun tästä tehdä päätöksiä, kun tästä ohjelmasta päätettiin. Hallinnon edustajia kyllä on, mutta he ovat aika ö, lailla yhteyksissä rahoitusmarkkinoihin ja rahastoihin, mutta tieteelliseen yhteisöön ei ole otettu yhteyttä, kun tehtiin päätöksiä. Tämä aiheuttaa erittäin suurta huolenaihetta nimenomaan tässä tiedeyhteisössä. He haluaisivat tietää, me haluaisimme tietää, mikä on teidän näkemyksenne mieli, mielipiteenne, kun te puheenjohtajavaltiona esittelet tätä ohjelmaa. Onko tästä jo keskusteltu neuvostossa ja mikä oli keskustelun tulos? Tamburano. Kiitos. Sitten EFDD-ryhmästä kollega Tamburano. Tato la relazione del ministro Ci piace, e vediamo un attimo questi... Kiitos puheenjohtaja. Me tulemme näkemään tulevan puolen vuoden aikana, miten nämä mielenkiintoiset esitykset etenevät. Varmastikin Italian puhe, siis varmasti tulee parempaa, koska Italian puheenjohtajakausi ei ollut mitenkään loistokas. Madame Capella. Rouva Capella. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä ministeri. On hyvä, että täällä otettiin esille nämä kolme prioriteettia, varsinkin jotka liittyvät innovaatiounionin luomiseen eurooppalaisella tutkimusalueella. Otitte esille myös sen, miten merkityksellinen se on kasvulle ja miten tärkeä tutkimus on kasvun luojana olette osoittaneet myös omassa maassanne hyvänä käytännön, millä tavalla se voi toimia ja millä tavalla tietotekniikkasektori voi saada aikaiseksi kasvua. Ja teidän kasvun on ollut korkeampi kuin ei pelkästään naapurimaana, vaan myös EUn keskiarvo. Ja näin ollen tämä on erittäin tärkeä kaikilla eri osa-alueilla. Olette saaneet myös aikaiseksi infrastruktuurin, joka on ollut hyödyllinen. Ja minun mielestäni te olette tässä nimenomaan esittäneet hyviä käytäntöjä. Ja tähän liittyy kysymyksenikin. Pitäisikö erityisesti keskittyä ja aiotteko keskittyä hyviin käytäntöihin tässä 2020 tiekartastossa ja Horisontti 2020 ohjelmassa? otetaanko esimerkiksi matemaattisista instituuteista erilaisia hyviä käytäntöjä käyttöön, joista olisi muillekin hyötyä? Ja toiseksi, mikä on investointimerkitys kasvulle, varsinkin kun puhutaan tutkimus- ja kehitystyöstä ja Horisontti 2020-ohjelmasta? Minkälainen investointiohjelma, kun katsotaan myös komission puheenjohtajan ohjelmaa ja suhteessa siihen, mikä tämä teidän ehdotuksenne on investointiohjelmaksi, miten se nivoutetaan yhteen, millä tavalla komission puheenjohtaja voi myöskin sitä hyödyntää omassa ohjelmassaan. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja sitten vihreistä Margal. Sí, buenos días. Gracias, presidente. Hyvää päivää. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri teidän täällä olostanne. Ihan lyhyesti täällä on jo paljon sanottu. Olen ihan samaa mieltä ideologiasta ja tästä siitä, miten hyvin, hyvin olitte laatineet puheenvuoronne. Se oli hyvä sisältöinen. Toivottavasti, niin kuin jo useimmisen käynyt, että nämä aikomukset eivät jää vain semmoiseksi hyväksi toivomuksiksi, tyhjäksi kirjaimiksi, koska todellakin tie on hyvin avoin, mutta Muuttaa tämän päivän tilanne, jos ajattelemme talouden tilannetta, Euroopan tilannetta, teidän aikomuksenne voivat synnyttää myös ongelmia ja vaikeuksia ja meidän täytyy kuitenkin mennä eteenpäin. Mutta ihan lyhyesti kaksi pientä ajatusta. Jotkut ovat niistä jo puhuneet täällä. Junckerin ohjelma syntyi suuren velan myötä, lyhyen aikavälin velan myötä. Siinä on tiety, tiettyjä ohjelmia, jotka jos ajattelemme EU-budjettia, se on myös syntynyt siten, että se saa tukea siitä, että sitä sovelletaan suorasti tästä Horizon 22 mukaan, ja niin kuin täällä sanottiin tutkimuksen tieteen puiteohjelma, mutta te olette nyt tämän velan haltija. Teidän pitää toimia sillä tavalla, että te olette ikään kuin velan haltija, te ette halua luvata liikaa, mutta haluatte, mutta teidän pitää palata sillä tavalla, että tästä syntyy jotain konkreettista. Jos kysytään EUn tiedeihmisiltä näistä ohjelmista jotain, näistä esimerkiksi Euroopan innovaatiohjelmista, ohjelmista jos pyydetään uhrauksia, että voidaan saada investointikone käyntiin, niin ei se, se on kyllä aika vaativa, vaativa ajatus ja koska tätä, mutta meidän täytyy kuitenkin valvoa tätä ohjelmaa, se pitää olla myös takuvarma, että saamme toivottuja tuloksia toisekseen. Myönteisessä mielessä minä, jos oikein kuulin, niin te olette kiinnostunut antamaan erityistä huomiota ja painoarvoa käsi, käsielle alueet ja uudistukset, innovaatiot. Eh, Euroopan, Euroopan historiahan korostuu alueissa, mutta me emme ole pystyneet aina pystyneet tasoittamaan näitä suuria eroja, joita vallitsee eri alueiden välillä. EUn pitäisi nyt, neuvoston tietysti myös omistautua paljon enemmän, sen pitää vähän hajakeskittää politiikkaansa, joka tapauksessa analysoida nyt ja luoda toimenpiteitä ja mekanismoja sillä tavalla, että voimme vähentää näitä eroja alueiden välillä. Ei, se on myös se on myös tämmöinen benchmarkin kysymys, että alueet ovat keskinäisesti riippuvaisia toisista, mutta meidän pitää hyödyntää instrumentteja toteuttaa sellaista politiikkaa, sellaisia skenaarioita, että voimme luoda hyvät olosuhteet alueille, että ne voivat luoda omat kasvu- ja innovaatio- ja elvytysohjelmansa, että pääsevät hyvään tasapainoon tämän eurooppalaisen kasvun myötä, että joku päivä ne voisivat päästä yli vaikeasta, vaikeasta tilanteesta. Madam Minister, is the end of... Kiitoksia näin. Hyvä ministeri, olen päästy ensin kysymyskierroksen loppuun. Nyt on teidän vuoronne vastata. Liels paldies par patiešām eh, ļoti vērtīgajiem eh, komentāriem. Eh, es domāju, ka šie... Niin, kiitoksia. Nämä kommentit ja kysymykset osoittavat, että tulevaisuutemme yhteistyössä meidän täytyy myös kyetä ratkaisemaan useita asioita. Edustaja Niebler esitti kysymyksen, joka esitettiin meille silloin, kun kollega Matis oli vielä paikalla. Se koski eurooppalaista avaruuspolitiikkaa. Latvian puheenjohtajakaudella aiemmekin kiinnittää erityistä huomiota eurooppalaiseen avaruuspolitiikkaan. Se on erityisen tärkeää talouskehitykselle ja kilpailukyvyn lisäämiselle. Meidän täytyy olla kilpailukykyisempiä verrattuna muihin maailman osiin. Varmasti olemme siitä samaa mieltä. Siitä syystä meidän ohjelmamme keskittyy sellaisen vision eurooppalaisesta avaruuspolitiikasta, jossa me muutamme sitä tapaa, jossa Eurooppa katsoo se Meidän on erityisen tärkeää tänä aikana ottaa käyttöön kaikki tarvittavat resurssit Euroopassa, mikä mahdollistaisi sen, että voisimme saada erilaisia tekijöitä mukaan. Ja kun katsotaan Kopernikusta, niin olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää tehdä tuotteita, jotka on Kopernikuksen alaisuudessa tuotettu sekä yksityisille että julkisille puolelle saatavaksi, varsinkin pk-yrityksille. Tietysti olemme tietoisia siitä, että kaikki mitä liittyy avaruuspolitiikkaan, siinä täytyy ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat. Lisäksi edustaja Niebler ministeriöt tekevät yhteistyötä koulutusalalla ja puhuitte koulutuksen prioriteeteista. Nekin ovat erityisen tärkeitä meille, sillä haluamme luoda läheiset yhteydet tiete, yhteisön ja korkeakoulutuksen välille. Meidän mielestämme tämä on sellainen alue, jossa meidän täytyy viedä eteenpäin kasvua ja kehitystä. Mainitsitte myös sen, että tietokantojen saatavuus on osa tätä avointa saatavuutta. Ja kuten mainitsin, kun puhuin tässä Tiede 2.0 ja siitä, millä tavalla sitä tulisi kehittää, olemme muuttaneet tapaa, jolla katso tapaa, jolla tavalla sitä voitaisiin muuttaa. Eh, ja tässä meillä on paljon potentiaalia. Voidaan nähdä, me voimme nähdä sen Latvia puheenjohtajamaana voisin näyttää, nähdä. No mitä tulee tietojen saamiseen, access to data, emme ajattele pelkästään Euroopan kilpailukykyä, vaan myös turvallisuusnäkökohtia. Esititte myös kysymyksen horisontti 2020. ja siitä, että otetaanko sinä huomioon siinä ohjelmassa se, mistä minä olen täällä puhunut. Ja Latvia puheenjohtajamaana nyt arvioi edelleen Horisontti 2020 ohjelmaa – jotta voidaan tehdä sitten johtopäätökset siitä, että miten sitä voidaan jatkossa käyttää toimeenpanovaiheessa me vastaavasti ja ottaa huomioon niiden käytännöllinen soveltaminen ja toimeenpano. Sitten herra Zinenovski, kiitos kommenteista. ole. Meillä todellakin on laaja ja kunnianhimoinen ohjelma, näin todella onkin. Ja tässä voidaan hyvin nähdä, että tilanne on kyllä vaikea tällä hetkellä. Ihan maailmanlaajuisesti. No, mitä tulee avaruusohjelmaan? Esimerkiksi Galileo-hankkeeseen – Eli mitä tulee tietojen käyttämiseen, datan käyttämiseen. En tähän oikeastaan vastasin aiemmin. Ja meidän visiomme on se, että jos että mielestämme onkin tarpeen tiedottaa yleisölle, että yleisölle saadaan taattua parempi pääsy tietoihin Galileo-ohjelmasta – mahdollisuus käyttää Galileo-ohjelmasta saatuja tietoja. Ja tietysti virastojen ja muiden toimintojen välistä yhteistyötä täytyy tiivistää. Sitten jäsenet Kappeli ja Malagar. Te ilmaisitte huolenne juuri myös tästä Horisontti 2020-ohjelmasta ja sen toimeenpanosta – kun ajatellaan nyt näitä määrärahareikkauksia ja myöskin Junckerin ohjelmaa ajatellen. No tilanne ei ole tietenkään yksinkertainen. Ja ministerinä minulla ei ole epäilystä siitä, etteivätkö tutkimus ja tiede ole ratkaisemassa asemassa kilpailukyvyn varmistamisessa. Toisaalta Euroopassa tarvitaan lisää investointeja, jotta kasvua voitaisiin saada aikaan, jotta voitaisiin luoda työpaikkoja. Se on ihan selvää. Tässä ei ole kovin helppoa löytää tasapainoa. Ja me puheenjohtajavaltiona toivomme ja teemme kaikkemme, että tämä myös onnistuu, että pystytään löytämään hyvä ratkaisu tähän. Teen yhteistyötä kollegoiden kanssa muista ministeriöistä ja me haluamme yhdessä huolehtia siitä, että horisontti 2020 vaikutuksia voidaan popularisoida, jotta ne saadaan tehtyä tunnetuksi yhteiskunnassa ja tässä luotan tukeen. Rova Kappel, kiitos ystävällisistä sanoistanne Latviaa kohtaan ja mitä puhuitte saavutuksistamme. Parhaita käytäntöjä täytyy todellakin vaihtaa ja ei pelkästään sovelleta meidän parhaita käytäntöjä. Me vaan kerätään kokemuksia muistakin maista. Kokemusten arviointi tai parhaiden käytäntöjen arviointi ja jatkokehittäminen ja toimeenpano ovat mielestämme myös tärkeitä kehityksen eurooppalaisten hankkeiden kehittymisen kannalta. Sitten Viimeinen puhuja puhui tästä toiveajattelusta, wishful thinking. No kyllä onhan se selvä. Kaksi päivää sitten olin kulttuurivaliokunnassa. Ja siellä kollega salissa sanoi, että hänellä on déjà vu-tunne. Jälleen kauniita sanoja, mutta ei siltikään tarpeeksi edistystä. Latvian näkökulmasta haluaisin sanoa, että hyvin harkitusti ja varovaisesti olemme prioriteettimme valinneet. Olemme ottaneet huomioon sen, että jos ajatellaan aikaa puheenjohtajakaudemme jälkeen, niin voimme silloin viitata ei pelkästään sanoihimme puhuessamme puheenjohtajakaudesta, vaan myös käytännön tuloksiin. Kiitos. Kiitos vastauksista, rouva ministeri. Seuraavaksi kollega Van Nistelrooy. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvin lyhyt kysymys tähän toiselle kierrokselle. Ihailen teidän tapanne, jolla olette hoitaneet tutkimuskysymykset omassa maassanne, mutta minulla on kysymys Junckerin investointisuunnitelmasta. Rehellisesti sanoen, en ymmärrä, että ne virat, jotka nyt on laitettu siihen Euroopan innovointiteknologiainstituutti esimerkki, eli siellä on esimerkiksi kohta, joka on 2,8 miljardia, jonka tavoite on nimenomaan riskijako. Olemme sitä itse kohdittaneet kuudennessa ja seitsemännessä puiteohjelmassa. 2,8 miljoonaa tähän riskijakofasiliteettiin. Ja nyt sitten leikkuveitsellä mennään kaikkiin niihin kohteen, jossa tutkijat ovat, eikä tutkijoita voi millään taika mm, iskulla sieltä mm, vetää pois. Tämä 2,8 miljardia, miksi siihen ei ole kiinnitetty huomiota, Miten erilaisia, minkälaisia erilaisia toimijoita olette harkinneet – Komissio sanoi, että näin tehdään. Moi, oletteko valmiita katsomaan näitä eri rahoituskohtia? Sillä se, mitä nyt tapahtuu, niin minä itse ainakin seisovien kuukausien aikana aion esittää tarkistuksen tässä suhteessa, että otetaan käyttö toinen budjettikohta. Ja jos ei se onnistu, meidän pitää tehdä jotain, sillä meillä on huomattavasti paljon vähemmän rahaa kuin aiemmin, ja sillä on selkeät vaikutukset meidän tutkimustyölämme. Kreella. Kiitos, että Kreella. Niin, kiitos puheenjohtaja. Rouva ministeri, minua kovasti ilahdutti, kun halusitte tätä tutkimusaluetta vahvistaa ja siinä alueelliseen yhteistyöhön panostaa. Mainitsitte nimenomaan Baltian alueen, joka on ollut jo pitkään Itämeren alue tehnyt yhteistyötä ja sitä voi vain pitää hyvänä ja tukea. Ja tehän puhuitte myös siitä, että Tietysti rakennerahastoissa kyllä on paljon rahaa innovaatioihin ja tutkimukseen, ja sitä siellä käytetään, ja haluatte liittää tämän eurooppalaiseen tutkimusalueeseen. Voitteko vähän konkreettisemmin vielä valaista ajatuksia, ne onko konkreettisia suunnitelmia siinä, mitä haluatte tehdä? Koska sehän on vaatimus, Van Nesteroihan tämän myös sanoi, sanoi että tämä parlament, tämä vaatimus, jota parlamentti kernaasti tukisi sitten avaruuspolitiikassa sen lisäksi, mitä jo sanoitte ja mitä nimenomaisesti tuen, niin sen lisäksi vielä lisää kysymys minua kiinnostaisi. Nythän no, täytyy nähdä se, että kun ajatellaan eurooppalaisia satelliitteja, joita meillä siis jo on, niin niitä täytyy kaupallisesti pystyä käyttämään paremmin. Onko siitä konkreettisia suunnitelmia, että voitaisiin tehokkaasti käyttää eurooppalaisia satelliitteja ja sitä tukea? Onko teillä jotain muita konkreettisia ideoita ehkä se olisi kyllä hyödyksi teollisuuspolitiikassa. Kiitos. Madame. Kiitos teille. Seuraavana kollega Ransdorf. Thank you, Chair. My question is very... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni on ihan yksinkertainen. Voisitteko selvittää meille tapoja, joilla voidaan taata Galileon ja Klonassin ja GPSn ja muiden tapojen yhteensopivuus Japanilaiset, intialaiset ja kiinalaisetkin tietääkseni valmistelevat samankaltaisia järjestelmiä. Yhteensopivuus on siitä syystä erittäin tärkeä Galileon tulevaisuudelle nimenomaan. Thank you, colleague. Kiitos teille. Sitten Rova Virkkunen seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ministeri Seile, teillä on erittäin tärkeää tehtävä, koska tiedämme, että Euroopan tulevaisuus riippuu hyvin paljon siitä osaamisesta, koulutuksesta, tutkimuksesta, tieteestä, mitä Euroopassa kyetään tekemään. Täällä tuli jo esiin parlamentin Horizon 2020-ohjelmaan liittyvät huolet Varmasti ymmärretään se, että investointeja myös tarvitaan ja tutkimusta ja tuotekehitystä on tärkeää tukea, mutta parlamentin näkökulmasta ja ITRE-valiokunnan näkökulmasta varmaan se tärkein kysymys on se, että ne rahat, jotka Horizonissa on tarkoitettu nimenomaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, niitä ei saa suunnata muun tyyppiseen infrastruktuuriin, tien rakentamiseen tai verkkojen rakentamiseen niin tärkeitä kuin nämä kysymykset ovatkin, vaan tutkimus ja tuotekehitys on pidettävä tärkeässä roolissa myös tuossa investointiohjelmassa. Euroopan suurin ongelma tällä hetkellä on kilpailukyvyn puute. Emme pärjää enää maailmanlaajuisessa kilpailussa ja se pätee myös tutkimukseen ja tieteeseen. Jos katsomme vaikkapa Shanghain listaa, tietenkään ei tällaisia ranking-listoja nyt pidä liikaa tieteen osalta katsoa, mutta kyllä ne jotain kertovat. Shanghain listalla 20 maailman parhaan yliopiston joukossa 16 on USAsta. Ja haluaisin tietää, että miten te itse näette, mitkä ovat ne tavat, miten parhaiten voisimme nyt vahvistaa ja parantaa eurooppalaista tutkimusaluetta. Mitä on ne asiat, mitkä, mitä voimme tehdä Euroopan laajuisesti tutkimuksen laadun, tieteen laadun parantamiseksi ja mitkä ovat niitä asioita, mitä jäsenvaltioiden tulisi edistää. Thank you very much, madam. Kiitos teille. ei tullut muita kysymyksiä, jos voisitte nyt sitten vastata. Paldies par papildus jautājumiem. Misters... Niin, kiitos näistä kysymyksistä. Herra Van Nistelrooy ja Virkkunen. Molemmat kysyitte horisontti 20, 20 ja siihen liittyvistä investointisuunnitelmista. Sanon tämä vielä kerran. Asialla on monta puolta ja ilman kompromisseja siinä ei päästä eteenpäin. Latvian puheenjohtajakauden aikana teen yhteistyötä muiden kollegoiden kanssa muilta sektoreilta ja teemme kaikkemme sen hyväksi, että ohjelma Horisontti 2020 saa vastaavat määrärahat. Ja että ne menevät sellaisille sektoreille, jotka vaikuttavat vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jossa voidaan paljon saada aikaan niille sektoreille. Tässä täytyy olla tiiviimpää yhteistyötä sektoreiden välillä, ja myöskin teidän tukenne on tarpeen Euroopan parlamentissa. Sitten herra Ransdorf, Galileo ja sen hyödyntäminen. Tässä voin sanoa, että kollega liikenneministeri vastaa näistä asioista Joten tämä kysymys pitäisi esittää hänelle ja no, minä voin sen välittää myös eteenpäin tietysti. Sitten vielä Rova Virkkuselta kysymys, joka koski kilpailukykyä yliopistojen välillä ja miten sitä voidaan tukea. Latvian puheenjohtajakauden yhteydessä Haluaisimme ennen kaikkea panostaa rakenneuudistuksiin kussakin yksittäisessä jäsenvaltiossa, koska on selvää, että korkeakoulujen kilpailukyvyllä on paljon tekemistä sen kanssa, että miten yliopistosektori on organisoitu kussakin maassa ja miten saadaan toteutettua yhteyksiä elinkeinoelämään. Minulla oli suuri kunnia puhua teille tänään, kuulla teidän kysymyksiä ja vastata niihin. Olen kirjoittanut ylös kysymyksenne vienne eväksi mukaan ja toivotan teille ja meille puheenjohtajakaudelle – sitä, että päästään todellakin toiveajattelusta pidemmälle ja eteenpäin ja että voidaan saada tavoitettua konkreettisia tavoitteita niin, että Eurooppa tulee kilpailukykyisemmäksi, niin että Eurooppa saadaan jälleen kasvua ja uusia työpaikkoja. Kiitos kovasti. Kiitos. Ymmärrän, että otitte kovin vakavasti kaikki salista esiin tulleet huomiot Ja nyt on yli viisi kuukautta vielä yhteistyötä edessä. Minäkin luotan siihen, että suhteet ovat oikein hyvät ja että kaikki odotukset täyttyvät puheenjohtajakautenne aikana. Te olette meidän näkökulmastamme siinä johtajana. Johdatte hyvin tärkeänä asioiden käsittelyä. Myöskin meidän valiokunnamme kannalta tutkimusinnovaatiot myös ja varuusasiat. Kiitos kovasti teille. Thank you, colleagues. Kiitos kollegat keskustelusta huomioista, aktiivisuudestanne. Sitten seuraava kohta esityslistalla ennen lounastaukoa. Euroopan energiaturvallisuusstrategia. ITRE Kuuleminen järjestettiin 5. marraskuuta viime vuonna. Ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta 3. joulukuuta viime vuonna. Tänään haluaisin pyytää, että esittelijä esittelee mietintöluonnoksensa. Mietintöluonnos, sikäli kun tiedän, valmistui juuri ennen joulutaukoa, joten varjoesittelijöillä ja muilla kiinnostuneilla jäsenillä on mahdollisuus esittää omat mielipiteensä tästä hyvin tärkeästä asiasta. Suhteessa esittelijän ehdotukseen. Esittelijämme, kuten tiedätte oikein hyvin, on Liettuasta kollega herra Saudargas. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, President. Uh, uh, as you mentioned, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten mainitsitte, tämä Tätä mietintö on laadittu ja se on saatavilla jo viime vuoden lopussa – Haluaisin näin alkuun, että kiinnittäisitte huomioon äh, useisiin yleisluontoisiin huomioihin. Kuten näette tästä kappalerakenteesta ja otsikoista, tässä on ensin keskitytty Euroopan energiaunionin ja sitten on jaettu se ulkoisen sisäisen ulottuvuuteen. Minun mielestäni tällainen jako on tärkeä, koska sisäinen ulottuvuus merkitsee niitä alueita, joita me voimme Euroopan unionissa hoitaa itse. Ja nämä ovat kovin vanhoja aiheita, usein otteeseen käsitelty Euroopan parlamentissa. Ja luonnollisestikin tämä on jatkumo meidän politiikallemme. Ulkoinen ulottuvuus. Tietyllä tavalla on seurausta viimeaikaisista tapahtumista ja eh, Ukrainassa. Ja kuten juuri keskustelitte, tässä nyt koko ajan asia, asiat muuttuvat, sillä me äänestämme tästä sitten, kun talvi on mennyt. Nämä lyhyen aikavälin haasteet. Katsomme niitä, katsomme niitä stressitestejä uudelleen. Ja keskitymme näihin tuleviin välineisiin, joita tulisi olla saatavilla, jotta voitaisiin täytetään panna energiaturvallisuus. Eli ensimmäisessä käsittelyssä uskomme, että energiaunionin pitäisi olla se sisältö ja väline, jota käytetään tulevaisuudessa. Sillä energiaturvallisuus kilpailukyvyn ja kestävyyden lisäksi on yksi näistä pääpilareista tulevassa energiaunionissa. Se on yksi muu tavoite. Komissio työstää tätä aihetta ja odotamme keväällä sitten yhdessä keskustelumme kanssa, kun käydään tätä mietintöä läpi, että komissio komission tiedonanto on saatavilla. Tämä siis päätaustana tälle ulkoiselle ulottuvuudelle, sillä energiaturvallisuudessa ei ole kysymys mistään pelkästä tavallisesta diplomatiasta jäsenvaltioiden välillä, vaan se tulisi ankkuroida voimakkaasti energiakysymyksiin, jotka ovat jo kovin tunnettuja meille. Nämä ovat siis strategian päälinjat, tätä seuraamme. On tärkeää myös saada selkeää Euroopan politiikkaa. Ja Euroopan parlamentille on oikein se, että olemme tehneet tämän oma-aloitteisen lausun, äh, mietinnön. Anteeksi. Ja on tärkeää tehdä yhteistyötä, jotta Euroopan parlamentti voi olla mahdollisimman sillä voi olla mahdollisimman suuri yhteinen nimittäjä eurooppalaiselle strategialle kaikkiin ryhmiin. Olen siis kovin ilahtunut siitä, että varjoistajat ovat osallistuneet olemasta järjestäneet neuvottelumme alun. He ovat olleet mukana voimakkaasti. Ja olemme pyrkineet tähän sisällyttämään mahdollisimman paljon ja konsultaatiota tietysti eri tasolla komission kanssa. Se on meidän lähestymistapamme Näin tätä yhteistä nimittäjää yritetään muokata mahdollisimman paljon. Se tarjoaa nimittäin vakautta, se tarjoaa myöskin yksityisille investoijille turvallisuutta näihin tärkeisiin energiahankkeisiin. Ja hyvin lyhyesti mainitsen se, mitä tässä sisällöstä löytyy. Mainitsin jo sen, että meillä oli Euroopan energiaunioni. Energiaturvallisuus on yksi näistä pilareista – ja me myöskin lyhyesti mainitsimme stressitestien tulokset, se miten tärkeä koordinaatio on jäsenvaltioiden välillä ja miten tärkeää ovat niiden suunnitelmat, miten tärkeää on myös kiinnittää huomio kaikkein heikommassa asemassa oleviin maihin. Sisäinen ulottuvuus on myöskin tärkeä, tunnettu aihe, josta keskustellaan useaan otteeseen valiokunnassamme. Energian kysynnän muuttaminen on aivan elintärkeä energiaturvallisuuden takaa ja ei pelkästään sen, vaan kilpailukyky ja kestävyys ovat myös muita energiapilareita. Kysyntä on aihe, josta keskustelemme siis myös jatkossakin. Koska meillä on erilaisia lähestymistapoja tähän aiheeseen, mutta yleinen yhteinen nimittäjä on jo olemassa. Se, että jälleen kerran painotetaan energiaturvallisuuden Oma tuotanto on tärkeä. Tieteen ja teknologian täytyisi olla mukana myös kaikissa energia, energian kierron vaiheissa. Se on yhtä tärkeää kuin energiateknologian kehittäminen. Ja näin, tämä on erityisen tärkeää myös, että hoidamme sen täällä omalla alueellamme. Täysin integroidut energiamarkkinat ovat pääasiallinen tavoite myös eurooppalaisessa energiaunionissa. Nämä aiheet ovat hyvin tunnettuja, tämä paketti ja niin edelleen. Ja lopuksi sitten ulkoinen ulottuvuus. Vain muutama kohta, jota haluaisin painottaa, jotta oltaisiin selvemmällä vesillä tästä monimuotoistamisesta. Ei pelkästään meidän täytyy katsoa näitä reittejä, joita pitkin se tulee, niitä täytyy suunnata oikeisiin suuntiin. Ja meidän täytyy myös noudattaa kaikkia Euroopan unionin lainsäädännön asettamia vaatimuksia. Tässä suhteessa nämä pitäisi olla erittäin tärkeässä asemassa meidän toiminnassamme. Ja tästä syystä vaikkapa kaasun tarjontapuolella meidän tulisi kiinnittää paljon enemmän huomiota infrastruktuurin Norja, Southern käytävä ja sitten Välimeren alueen keskiö. Ja tietysti tärkeää on se, että puhutaan yhdellä äänellä, kuten aina välillä sanotaan. Mutta tietysti meidän täytyy keskustella ja kysyä sitten komissiolta ja jäsenvaltiota, pyytää niitä analysoimaan ja keskustelemaan näitä asioita, laittamaan sisältöä tähän. Se, että vain puhutaan ja mainitaan, yhdellä puhuminen ei ole riittävää, vaan meillä täytyy olla erittäin selkeitä, oikeita mekanismeja, hyviä sopimuksia – tässä suhteessa. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin vielä kerran kiittää erinomaista yhteistyöstä ja toivon, että tämä tunne on vastavuoroinen varjoistelijoiden kanssa. He ovat olleet hyvässä yhteistyössä tässä mukana. me jatkaa keskustelua työstäen näitä tarkistuksia. Ja myöskin valiokunnan ryhmän muut avustajat. Olen kovin kiitollinen heillekin, hyvä puheenjohtaja. Time for shadow. Kiitos. Sitten varjoesittelijät. SJD-ryhmästä kollega Poch. Kolme minuuttia kullekin. Kolegové, dovolte mi, abych eh, za prvé poděkoval panu eh, kolegu Sauda. Kiitos kollegat. Kiittäisin ensinnäkin tästä esittelijän alustuksesta ja yhteistyöstä, jota meillä on ollut tässä kuussa. Mielestäni esitys on oikein tasapuolinen ja tasapainoinen, mutta kunnianhimon taso voisi olla vähän suurempi tavoitteessa. Ehdoton viittä asiaa siinä mielessä. Ensinnäkin pitkän aikavälin tavoitteet ja strategia, jos näin halutaan sanoa. Ne jotenkin kyllä nyt puuttuvat komission paperista koska mielestäni pitkän aikavälin visio on tärkeä juttu. Hyvä kehys on siirtymissuunnitelma vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä, jossa halutaan vähähiilistää taloutta ja näin saadaan sitä kilpailukykyisempiä ja kestävämpiä ja parannetaan energiaturvallisuutta. Olen kovin tyytyväinen, että energiatehokkuus on nimenomaisesti otettu esille erillisenä kohtana mietinnössä. Mutta siltikin olen sitä mieltä, että voidaan painottaa enemmänkin pelkästään energiakäyttö rakennuksissa, vaan myös energian kulutuksen vähentäminen teollisuudessa, koska teollisuus kyllä aika suuren osan sähköstä käyttää. Eli rakennusten uudistaminen, paremmat standardit rakennuksille ja siitä vielä eteenpäin. Mikä on myös tärkeää, täytyy olla yhteys energiaturvallisuuden ja tehokkuuden välillä, koska energian mahdollisimman tehokkain käyttö on sitä, että sitä ei käytetä ollenkaan. Uusiutuvat ovat tietysti myös tärkeällä sijalla. Mietinnössä puhutaan siitä, että käytetään paremmin paikallisia energialähteitä. Yksi periaate energiaturvallisuusstrategiassa on, että sen täytyy olla sopusoinnussa ilmastopolitiikan kanssa, niin että käytetään omia energialähteitä. Siinä täytyy kunnioittaa kestävyyden periaatetta ja sen vuoksi pitäisi keskittyä vähähiilisiin ja uusiutuviin lähteisiin. Ei voida kuitenkaan rajoittautua pelkästään vihreän energian tuottamiseen, vaan myös täytyy keskittyä energian kulutukseen rakennuksessa ja liikenteessä. Pidän oikein hyvänä, että energiaköyhyysaihe on otettu mietintöön, mutta siitä esitän muutaman ehdotuksen muutoksiksi. Ja neuvostoon pitäisi mielestäni vedota, että saataisiin aikaan toimintasuunnitelma energiaköyhyyttä vastaan. Energiainfrastruktuuri ja se uudistamisponnistus, joka siinä on tarpeen, koska haluamme yhteenliittää kansalliset verkot. Mutta myös verkkoja täytyy rakentaa. Nämä viisi kohtaa haluaisin mukaan. Kiitos. Isia. Sitten ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Um, I welcome this draft report. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä mietintö on hyvä. Kiitän esittelijä tästä työstä. Tämä on järkevä ja käytännönläheinen. En usko, että yhdenkään EU-maan tulisi joutua hankalaan tilanteeseen, että se joutuisi kärsimään yhden tavar- ö, toimittajan tuotannon katkeamisesta. Tämä on, on myös hyvä, että ydinvoiman käyttö päätösvalta ja jäsenvaltio, oli jotkut niin kuin Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta jatkaa sen käyttöä. Jotkut toiset, Saksa ja varsinkin Itävalta eivät näin tee. Se on niiden päätös eikä se kuulu meille. Se, että viedään loppuun sisäiset energiamarkkinat on asia, jota varmasti kaikki täällä valiokunnassa kannattavat. Se, että integroidaan siihen aiemmin edistäytyneitä markkinoita, maita ja alueita uusien infrastruktuurien ja verkostojen avulla, ei vie pelkästään energiaturvallisuutta eteenpäin, vaan vielä lisäksi kilpailukykyä eteenpäin ja alentaa energiahintoja. Se on paras tapa keskittyä energiaköyhyyteen. Minä olen skeptinen suhteen suhteessa tähän 10 prosentin laskuun 20-20 mennessä ja 15 prosenttiin 2030 mennessä. Olen varma siitä, että integrointitavoitteet ovat hyviä miten koko Euroopalle, mutta siinä ei ota huomioon niitä suuria maantieteellisiä eroja, joita Euroopassa on olemassa. Esimerkiksi Malta, Kypros, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti. Olette ehkä huomanneet, että ne ovat saaria. Ja siitä syystä yhteensopivuus täytyy tapahtua meren alitse ja se on valtavasti kalliimpaa kuin esimerkiksi Luxemburgin liittäminen muihin verkkoihin. Energiainfrastruktuurin rakentaminen ei myöskään ole mikään pikkujuttu. Suunnittelu, rakentaminen, kaikki siihen menee valtavasti aikaa. Minä olisin ilahtunut, jos meillä olisi tavoite niille Euroopan osille, jotka eivät ole saarivaltioita, mutta meidän tulee erityisesti kohdella niitä, jotka näin, näin ovat. Olen myös skeptinen sen suhteen, että vedotaan komissioon, että sen tulisi nopeasti tukea energiaunionin loppuun saattamista. Kiinnitän erityisesti huomioon ne kappaleeseen 50. Vielä ei ole komissiolta nähty mitään konkreettista energiaunionista, ja siitä syystä minusta ei ole hyvä ryhtyä puhumaan sen loppuun saattamisesta. Minä tuen täysin sitä, että sisäiset energiamarkkinat saattaa päätökseen. Oletan, että energiaunioni menee pidemmälle. Ja haluaisinkin kuulla komissiolta siitä lisätietoa ennen kuin vedotaan siihen, että se veisi sen päätöksen. Yhteisostokset, joista paljon on puhuttu, vetoaisi siihen, että toimitaan järkevästi. Yksi niitä, niistä syistä, miksi me olemme haavoittavaisia, on se, että jäsenvaltiot ovat tehneet pitkän aikavälin sopimuksia Venäjän kanssa. No, ongelmana on se, että Venäjä ei ole mikään luotettava liikekumppani. Ja uskotteko todella, että me olisimme enemmän turvassa, jos meillä olisi yksi valtavan iso sopimus Venäjän kanssa kuin kuusi pientä sopimusta? Saattaa olla, että tuntuu hieman turvallisemmalta se olo ja että hinta voisi olla hiukan edullisempi, mutta Putin voi kääntää kaasuhanat kiinni milloin vain. Ja silloin tuota tunnetta enää ei ole. No sitten hallitusten väliset sopimukset ja ex ante ja ex post analyysit komissiolta lainsäädäntö viime parlamentista, joka koskee hallitusten välisiä sopimuksia, vietiin Karensin toimesta Tanskan puheenjohtajakaudella läpi. Parlamentti pyrki nimenomaan viemään tätä kyseistä ajatusta eteenpäin. Se ei toiminut silloin, enkä usko, että se toimii nytkään. Kiitoksia. Kiitos teille kollega. Pitää pitää aikataulusta kiinni. Se on hyvin tärkeä keskustelun kannalta, mutta nyt jos otetaan nämä kysymykset ja huolet esille, niin ensi viikolla ylimääräinen litravaliokunnan kokous maanantaina. Ja komission varapuheenjohtaja eh, herra Shevtsovic selittää meille kaikille, mitä energiaunioni tarkoittaa komission näkökulmasta. Ja komission näkökulma nyt seuraavalle parille vuodelle, miten se organisoidaan. Ensi viikon maanantaina ylimääräinen kokous. Kiitos. Seuraava puhuja, kollega Petersen, valiokunnan varapuheenjohtaja Alden puheenvuoro. Kiitos, aloitan kiittämällä esittelijää erinomaisesta yhteistyöstä tässä ja kollegoita kiitän halukkuudesta löytää yhteistä pohjaa tärkeissä asioissa. Mietinnössä tunnustetaan ja otetaan esille haavoittuvuus, joka liittyy siihen, että ollaan liikaa riippuvaisia yhdestä lähteestä, kaasu erityisesti. Ja kun myös keskustellaan siitä, että täytyy hillitä kysyntää ja parantaa tehokkuutta, niin sekin on hyvä keskustelu. Haluaisin kuitenkin painottaa yhteyttä sen välillä, että täytyy vähentää kaasuntuontia toisaalta ja sitten, että mitkä edut ovat sillä tehokkaammalla käytöllä, kun keskitytään erityisesti lämmöntuotantoon. Muut ovatkin jo esittäneet, että kaasukriisi itse asiassa on lämmityskriisi. Ja ainoa looginen pitkän aikavälin ratkaisu on se, että löydetään kestävämpiä ja puhtaampia tapoja saada lämmitettyä talvella. Tällä puututtaisiin tarjontaturvallisuuteen, mutta se puuttuisi myös moniin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka liittyvät suuriin sähkölaskuihin ja siitä saataisiin merkittäviä työpaikkojen luomismahdollisuuksia ja kasvumahdollisuuksia kautta Euroopan, kun investoidaan infrastruktuureihin ja korjataan niitä mieluummin kuin että tuottamattomasti investoidaan itse polttoaineeseen. Lähetän täydentäviä tarkistuksia, joilla pyritään ottamaan esille konkreettisia esimerkkejä siitä, mistä tällaisia parannuksia voidaan tehdä. Kustakin avainelementistä mietinnössä sitten vielä kommentteja energiaunionin kohdasta. Mielestäni energiaunioni tässä yhteydessä mietintöä ihan oikein menee pidemmälle kuin, että olisi rajoitettu visio eurooppalaisesta kaasuverkosta, vaan täytyy olla vieläkin realistisempia ja kunnianhimoisempia tunnustaa. Että energiaunioniin tarvitaan paljon enemmän koordinointia, hallin, koordinointua hallinnointia energiamarkkinoilla. Sitten energiakysynnän hillitseminen tässä annetaan korkea prioriteetti energiatehokkuustoimille, mikä on hyvä. Sillä voidaan kohentaa kilpailukykyä, polttoainelaskuja pienennetään ja saadaan investoinnille tuottoa. Mutta haluaisin nähdä, että enemmän painotettaisiin sitä, että varmistetaan tiukka toimeenpano nykyisellä lainsäädännöllä ja että edetään sitä kohti, että energiatehokkuustavoitteet täytetään, erityisesti ottaen huomioon täysin kansalliset energiatehokkuuden etenemissuunnitelmat. Sitten oman energiantuotannon lisääminen. Kuten on mainittu, siinä on tietysti eri mielipiteitä selkeästi energiapaletista ja mitä energialähteitä sitten kansalliset paikalliset toimijat valitsevat käyttävänsä. Mutta on kuitenkin ihan selvää, että parhaimmat lähteet ovat kestävät sen vuoksi uusiutuvien potentiaalia voida aliarvioida. Odotan innolla sitä, että tiivis yhteistyö jatkuu tässä asiassa esittely- ja varjoesittelyiden keskellä. On luottavainen, että laaja konsensus tästä saadaan aikaan. Kodik. Kiitos sanapuheenjohtaja. Sitten kollega Syli Kiotis, Guen ryhmäpuheenvuoro. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. mä kiitän kollegaa tekemästään työstä, hyvästä yhteistyöstä samalla. Guelle on hyvä, että varmistetaan energiaturvallisuutta. Se johtuu ihan siitä, että energia on ihmiskunnan yhteinen hyödyke. Kaikilla pitää olla yhdenvertainen pääsy energian hyödyntämiseen. Meidän pitää myös vähentää energiaköyhyyttä. Se on uusi ilmiö, joka koskettaa useita EUn jäsenvaltioita. Myönteistä on se, että täällä puhutaan nyt energiaköyhyydestä, mutta ei täällä nyt olla tehty ihan konkreettista ehdotusta, jonka avulla voitaisiin ryhtyä ratkaisemaan tätä energiaköyhyysongelmaa. me haluamme taistella sitä vastaan, pitää lopettaa tämä neoliberaali säästöpolitiikka, antaa poliittista tukea sille, että kehitetään enemmän valtion valvontaa ja parempia infrastruktuureja pitäisi luoda. Mikä täältä nyt ehkä puuttuu? Se on viittaus eteläisiin valtioihin, en puhu vain Kyproksesta. He ovat kaukaisia ja ehkä vähän irrallaan suurista tuotantokeskuksista. Toinen tärkeä tehtävä ei tässä puhuta myöskään riittävästi tarpeesta käyttää Itäisen välimeren luonnonkaasuesiintymistä, joka on erityisesti yhden jäsenvaltion yksinomaista talousaluetta, Kypros tässä mainitakseni. Meidän pitäisi myös luoda toimintaohjelma, jolla saataisiin hyvä Välimeren verkko toimimaan. On välttämätöntä myös, että EU osallistuu öljyputken rahoittamiseen e, tämän alueen energiaturvallisuuden takaamiseksi. Se on poliittisen ja talouden strategian kannalta tärkeää koko EUlle. EU pitäisi olla läsnä silloin, kun paljon tapahtuu itäisellä välimeren alueella. EU pitäisi ryhtyä aloitteisiin paremman yhteistyön ja voimakkaamman yhteistyön aikaansaamiseksi Itäisen välimeren alueen kanssa. En puhu vain Kyrkoksesta, siellä on Libanon, Israel muun muassa. On tärkeää osallistua rauhan ylläpitämiseen. Rauhanomainen yhteistyö on hyödyllistä kaikille tuon alueen maille. Ydinenergiasta muutama sana. haluaisin tässä muistuttaa, että se pitää sisällään suunnattomia vaaratekijöitä e, ympäristön kannalta. Ja olemme ihan yhtä mieltä siitä, mitä mietinnössä sanotaan. Ja ihan lopuksi haluaisin sanoa, että tässä mielessä me tulemme tekemään tarkistuksia ja toivomme, että voimme jatkaa keskustelua tästä valiokunnassa, jotta voimme vahvistaa tätä mietintöä. Next speaker, colleague uh, Bene. Kiitoksia vihreiltä. Kollega Javor seuraavaksi. Thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle tästä erittäin arvokkaasta mietinnöstä. Ja äh, tässä on otettu erittäin hyvin huomioon aiemmat puutteet ja käsitelty niitä hyvällä tavalla, koska Tässä on tietysti kohtia, joita pitäisi vahvistaa tässä mietinnössä tulevassa yhteistyössämme. Ja olemme olleet kovin ilahtuneita nähdessämme, että ensimmäinen osa sitä on energia tehokkuuden lisääminen. Meidän tulee siihen keskittyä sen sijaan, että rakennetaan lisää fossiilipolttoaineisiin perustuvia infrastruktuureja. Sitten on, mutta tässä on paljon hyviä ehdotuksia, mutta konkreettisempia ehdotuksia pitäisi esittää rakennustoimiala ja rahoitus, kuten myöskin uudistuvat energialähteet, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, niitä on käytetty aivan liian vähän. Miksi? Se on yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, jossa voidaan energiaa säästää. Lisäksi haluaisimme nähdä myös selkeämpiä väitteitä täydestä energiatehokkuusasetuksen täytäntöönpanosta Hyvin monet jäsenvaltiot eivät kykene vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin, ja tämä on yksi näistä kaikkein tärkeimmistä ongelmista, merkittävistä ongelmista Euroopassa. Ehkäpä kaikkein suurin puute tässä mietinnössä on uusiutuvien energialähteiden roolin käsittely. Niiden merkitystä on aliarvioitu. Ehdotan, että niillä annetaan oma erillinen lukunsa, jossa katsotaan, miten niitä voidaan käyttää ja miten niitä voidaan rahoittaa. Tätä varten tarvitaan myös investointeja, ei pelkästään fossiilisen infrastruktuurin, kaasuputkiin ja yhteenliittymiin, vaan myös älyverkkoihin. Ilman älyverkostoinvestointeja Ilman investointeja tällä puolella me emme kykene luomaan vakaata eurooppalaista energiajärjestelmää, joka sisältää myös suuremman uusiutuvan energialähteen osion. Kun katsotaan tätä kotimaista energiatuotantoa, niin se on tietysti yksi ratkaisu energiaongelmiin, mutta kaikki Tällaiset ratkaisut pitäisi, niin ne pitäisi olla täysin yhden sopimuksia, sopivia kaikkien EUn ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kanssa. Energiamarkkinat ovat tärkeitä mutta, ja niiden yhteenliittäminen, mutta ei ole riittävää, että teknisesti tehdään tämmöinen yhteenliittäminen, vaan meidän täytyy harmonisoida myös juridinen ympäristö ja luoda yhteistyötä ilman sitä infrastruktuuriyhteydet eivät ole riittäviä. Meille tulee myös muita tarkistuksia, mutta aikani on päätöksessä. Jatkamme erittäin hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa. Mario Tamburano. Sitten kollega Tamburano. Hän edustaa EFDD-ryhmää. Eh, salve Presidente, vogliamo ringraziare. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Saudarkaasia loistavasta työstä, myöskin metodista, koska hän todella kuunteli kaikkia ryhmiä. Monet meidän kommenteistamme ja monet jo täällä puhuneet ovat sanoneet sen, mitä olin ajatellut sanoa. Jos me haluamme nyt hyvän energiaturvallisuusstrategian, on hyvä saada kansalaisyhteiskunta siihen mukaan, yhteisöt, jäsenet, yksityishenkilöt. Ei ole turvallisuutta ilman energiaa demokratiaa, demokraattista energiaa. Yhteiskunnan pitää osallistua valintoihin, painopisteiden alueisiin ja energian toimitukseen. Siinä mielessä tämä mietintö on aika hyvä. Meillä on paljon eurooppalaista lainsäädäntötekstiä, jota ei sovelleta jäsenvaltioissa tältä alalta. Sen takia minä sanoin, että me voisimme tehdä enemmän jos meillä on hyvät lainsäädäntömenetelmät, jos kansalaiset kuluttajat ää, saavat kannustusta ja rohkaisua, että voisivat lähteä kuluttamaan eri tavalla energiaa. Ja jotta tietää, että energiaakin voidaan tuottaa eri tavalla. Voimme, voimme tehdä tässä säästöjä. Jos täällä puhuttiin energiaköyhyydestä, Meillä on myös vähäkustanteista energiaa käytettävissä, jota kansalaiset itse voivat käyttää. Meidän täytyy myös ajatella energiatehokkuutta rakennuksissa, teollisissa komplekseissa tai asunnoissa. Tämä strategia voi olla myös työllistävää ja sen avulla voidaan myös taistella kestävällä tavalla kaasuriippuvuutta vastaan. Kaasusta muutama sana. Se on keskeisin lähde, joka voi auttaa meitä, kun puhumme energiansiirrosta tulevaisuudessa, mutta se ei saa olla ainut kohta, ainut perspektiivi tässä tekstissä. Meillä on useampia energialähteitä, jotka ovat eivät ole haitallisia terveydelle, eivätkä tuota jätettä niin paljon. Jos ilma ja vesi eivät omaa rajoja, hiilidioksidipäästöt eivät myöskään omaa tunnevaltioiden rajoja ja ydinenergia myös koskettaa valtavasti Euroopan mannerta jälkikäsittely erityisesti ja sen takia monet maat käyttävät, siis jos puhutaan ydinvoimaloista, niin niitä yhä jatkossakin, niitä koko ajan rakennetaan emme ole ihan samaa mieltä tästä ylikapasiteetista, mistä puhutaan, koska siinä, siinä ei sitten varata investoinnille rahaa, kun tutkitaan uusiutuvia energialähteitä. Meidän mielestämme tämä ei ole viisasta turvautua ainoastaan ydinenergiaa ja Euroopan kansalaisen kannalta ei ainakaan näy. Me olemme samaa mieltä, emme ole samaa mieltä siitä, että emme ota huomioon kaikista edullista kaasun toimittajaa huomioon, koska meillä on olevassa jo rakenteet. Puhuja puhuu erittäin nopeasti. Jotkut sanovat, että energian tilanne johtuu öljyn hintamarkkinoista ja se on vähentänyt tätä energiaturvallisuutta, mutta meille tämä hinnan pudotus ei ole pitkäaikaista. Meidän pitää nyt jo tarkastella sitä, että voisimme voittaa ratkaisevasti muuttaa tilannetta. Shadow tässä oli kierras nyt kaikki muut jäsenet sitten kaksi minuuttia kukin. Pyytäisin ensimmäisenä kollega Högmark. Um, uh, Kiitos. Kaksi pointtia. Ensimmäinen tämä riippuvuus. Mielestäni on tärkeää tehdä ero yleisen riippuvaisuuden välillä energia tarjonnasta yleisellä tasolla. Ja sitten riippuvuus jostakusta, joka on epävarma toimittaja. Koska se, mistä puhumme, on se, että Venäjä toteuttaa strategiaa käyttäen energiavarojaan eräänlaisena kau- taloudellisena sodankäyntinä tai epävakauttamiselementtinä. Nämä kaksi asiaa on tärkeää vähän pitää erillään, koska siihen nyt kuuluu aika siihen liittyy se politiikka, joka liittyy riippuvuuteen Venäjän kanssa. Sitten toinen juttu, nämä sisämarkkinat, koska se on eräällä tavalla kaiken perusta sinne, mitä teemme. Mielestäni on tärkeää, että meillä ovat hyvin toimivat sisämarkkinat, täytyy päästä eroon niistä talouksista, jotka talouden osista, joissa energiahintaa säännellään, koska tuotanto ja jakelu eivät muuten toimi kunnolla. Se on edellytys sille, että saadaan siirrot paremmalle tolalle ja että saadaan aikaan sähköverkko, joka on tärkeä ja strategisin asia, koska verkossa sitä voidaan valita kaikkien eri energialähteiden välillä, mitä Euroopassa tuotetaan. Kuten esittelijä toteakin, niin on tärkeää mikä on ydinvoiman asema, mikä meillä on, mutta täytyy myös panna merkille, että joissakin maissa potentiaalia kasvatetaan. Se on hyvä energiaturvallisuudelle. Ja joissakin toisissa maissa tehdään toisinpäin, jolla, millä on vaikutuksia pelkästään ilmastopolitiikkaa, vaan myös turvallisuuspolitiikkaa. Joten eriyttäminen, monimuotoistaminen, vähemmän riippuvaisuutta niistä, joihin me voi luottaa. Haluan tässä vielä kiittää esittelijää, koska mietintö on oikein hyvä perusta työlle ja Odotan mielenkiinnolla keskusteluja. Kiitos kollega. Sitten kollega Jörg. Elnök úr, és mindenek előtt szeretném megköszönni én is a jelentéstevő munkáját. Alapos és kiegyensúlyozott anyag. Kiitos. Kiitän ennek kaikkea esittelijää. Luonnos on kovin tasapainoinen ja tasapuolinen. Erityisesti mitä tulee ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. Se on hyvä myös tässä mietinnön rakenteessa. No sitten kysymys siitä, että miten haluamme vähentää energiariippuvaisuutta nyt Ukrainan kriisin myötä. Tästä ei voidakaan puhua liikaa. Tämä äärimmäinen riippuvaisuus vaarantaa turvallisuuden. Ja yhteenliittymillä vain voidaan parantaa tilannetta. Vielä on joitakin jäsenvaltioita, jotka eivät noudata sääntöjä. Estävät esimerkiksi kaasuvirtaamisen kahteen suuntaan. No sitten vielä ulkoisesta ulottuvuudesta. Tässä ehkä pitäisi ottaa huomioon vielä ulkosuudenhallinnon rooli, ottaa se esille – Ulkoasiain hallinto tekee nyt sitten seuraavan ehdotuksen tilanteen parantamisesta. Sitten vielä rakennusten eristäminen energiatehokkuudessa. Keski- ja Itä-Euroopan maissa on paljon kiinniottamisen tarvetta tässä asiassa, vaikka potentiaali on suuri. Kolmas osa primäärienergiasta menee asuinhuoneistoihin ja noin 40 prosenttia. käytetystä energiasta itse asiassa voitaisiin säästää, jos olisi parempi eristys ja energi- parempi energiatehokkuus. Pidän hyvänä ehdotusta ja toivon, että myös meidän tarkistuksimme ja ideamme saavat hyvän vastakaijun. Muchas gracias, eh, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää esittelijää tekemästään työstä ja erittäin keskeisestä aineistosta, joka on yksi keskeisistä haasteista, mihin EU on nyt törmännyt. Se on tuotu jo selvästi esille viimeisessä Ukraina-konfliktissa. Uskon, että parlamentin pitää olla vähän kunnianhimoisempi, kun puhutaan energiaturvallisuudesta. Sen takia tulen ehdottamaan tarkistuksia Mielestäni meidän pitää olla vähän sotaisampia, kun haluamme, jos me haluamme edota tässä vähähiilisessä taloudessa. Se olisi hyvä muoto vähentää meidän riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista, jos kaikki tähän liittyen uusiutuvat energialähteet omaavat keskeisen roolin. Sen takia mietinnön pitäisi olla vieläkin kunnianhimoisempi kun puhutaan kuinka paljon annetaan painoa siihen, että haluamme vähentää tätä energiariippuvuuttamme, vähentää päästöjämme se olisi hyvä toimintakeskiö, se olisi myös ty- laadu- laadullisen työllisyyden tae. Nämä ovat kunnianhimoisia. Meidän pitää olla kunnianhimoisempia, kun puhumme energiatehokkuudesta. Meidän täytyy sanoa, mihin parlamentti on päässyt tässä, kun on 40 prosenttia jo vähennetty. 40, ei 27. Toinen on tämä yhteen liittyvyys. Emme halua, että jotkut alueet ovat eristyksissä, Baltian maa tai Iberian niemimaa esimerkkeinä. Me voimme vedota siihen, kuinka välttämätöntä on antaa painopistettä infrastruktuureille ja, näille, ja kuinka Junckerin ohjelman sisällä voidaan kytkeä näitä toimintoja yhteen. Meillä on miljoonia eurooppalaisia, jotka kärsivät energiaköyhyydestä. Se on kestämätön, sietämätön tilanne. Sen takia meidän täytyy nyt kovalla äänellä vaatia, että tämä valiokunta lähtisi laatimaan kokonaisvaltaista toimintaohjelmaa, joka pakottaisi meidät maat välttämättömiin toimenpiteisiin vähentääkseen tätä energiaköyhyyttä, joka on nyt jo olemassa ja vallalla Euroopassa. Ää, kiitos. Sitten kollega Paltsatitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat prisidedu prie visų sveikinimų Kiitos. Ranska. Puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoja, erityisesti kiittää kollega Saudargasia, joka on erittäin hyvin laadittu. Mutta me emme saa unohtaa myöskään menneisyyttä tässä kontekstissa. EU on antanut enemmän painoa energiaturvallisuudelle vuonna 2009 ainoastaan silloin, kun energiatoimituksessa tuli katkoja. Mutta sen, kuitenkaan ehdotukset sen jälkeen eivät ole toteutuneet teoiksi. Nyt me puhumme tästä uudestaan. Se on ihan hyvä ja aiheellista. Mutta viime vuonna meidän, meillähän piti olla jo toimivat energia, sisämarkkinat ja näin ei ollut asianlaita ja nyt meidän pitää nyt lähteä poistamaan tällaisia energiasaarekkeita. En tiedä, onnistutaanko tässä, onko se edes totta. Mutta jos me lähdemme nyt valitsemaan joistakin hankkeista, niitä, joilla on enemmän intressiä Euroopan kannalta, niin meidän pitää ottaa huomioiden jäsenvaltioiden erityispiirteet. Me olemme puhuneet vain erästä nestekaasu nesteytetyn kaasun terminaalista Baltian maissa. Jos tämä saadaan rakennettua, se voisi olla toimiva ehkä 15 vuoden päästä vasta. Eihän tämä nyt ole mitenkään yhteensovitettavissa energiatavoitteiden kanssa. Sen takia me jäsenvaltiot ovat pyrkineet kehittämään tällä sektorilla omiin kustannuksiin omia tuloksia vailla kunnollista koordinaatio. Eihän se mitenkään paranna energiaturvallisuutta koko Euroopan kannalta. Jos puhutaan energiaturvallisuudesta, pitää korostaa, kuinka välttämätöntä on suojella näitä arkoja kohteita. Esimerkiksi ydinvoimalat ovat niitä. Ne ovat erittäin otollisia terroristihyökkäyksen kohteita. EUn pitäisi tehdä tästäkin konkreettisia ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Mielestäni investoinnit ydinenergiaan pitäisi olla yksi painopistealueista tulevaisuudessa, ja komission pitäisi omata paljon painavampi rooli tällä sektorilla. E, Kiitos teille tästä puheenvuorosta. Sitten puheenvuoron saa Adam Girek. Kiitos, arvostan kovasti tätä mietintöehdotusta, josta tänään keskustelemme. Olemme, olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että energiaunionin pitäisi tukeutua ennen kaikkea näihin kolmeen pilariin. Energiaturvallisuus ensinnäkin, sitten myöhemmin kilpailukyky ja häiriön sietokyky. Sitten esittelijä Sai Gardas otti tämän äh, prioriteettihierarkian esiin. Ensinnäkin turvallisuus Energialla ei pelkästään taloudellinen merkitys ja sitten myös ympäristöllinen merkitys, ekologinen, mutta ennen kaikkea strateginen merkitys. Sen vuoksi kakkoskohdassa mielestäni puuttuu. Pitäisi todeta, että, että kun käytetään paikallisia lähteitä, niin mukaan lukee hiili muiden joukossa. Koska mitä siitä, että jos meillä esimerkiksi rauhan aikana tai turvallisina toimitusaikoina tuleekin yhtäkkiä katkos ja sitten puuttuu todellakin kaasua ja muita lähteitä. Energia ja turvallisuus, niin kyllä tästä on myös, ovat vakuuttautuneet äskettäin saksalaiset, jotka sulkivat ydinvoimalat ja valitettavasti nyt sitten täytyi käynnistää uudelleen ruskohiilituotanto. Energiatuotanto on ennen kaikkea toimitusten varmuutta. Se on joustavuutta, varastointia ja sitten myös erilaistuminen toimituslähteissä, energialähteissä. Ja sitten energiatehokkuus onkin mietinnössä. Se on hyvin tärkeä ongelma. Kyse on eri konversioketjun tehokkuudesta ja loppukäytön tehokkuudesta. Tässä oikeastaan puuttuu eräs johtopäätös tai esitys, ehdotus, että palataan aiempaan energiatehokkuusdirektiiviin ja parannetaan sitä energiatehokkuuden osalta. Kiitoksia. E, Kiitos teille sitten kollega Bernsten. Thank you, Mr. Chair. First of all... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiittäisin ensinnäkin esittelijä aivan erinomaista työstä. Hän on todellakin osunut naulan kantaan tässä mietintöön luonnoksissaan. Ilahtuneen sain huomata, että se kattaa nämä molemmat osiot energiatehokkuuden kohdalta ja samalla pyritään myöskin vähentämään kysyntää. On tärkeää, että nämä kaksi osiota ovat siellä mukana. Ja täällä mainittiin myöskin kaupunkilämmitys tärkeänä mahdollisuutena vähentää energiakulutusta. Se on tietysti hyvä avoimilla alueilla, mutta esimerkiksi maaseudulla lämmitysongelmat saattavat nimenomaan johtaa suuriin kaasusäästöihin. Näin me voimme hyödyntää myös ja lisätä EUn energiaturvallisuutta kun me korvaamme kaasut ilmalämpöpumpuilla ja näin voimme saada aikaiseksi omavaraisuutta huomattavasti enemmän, mikä on tärkeää meidän turvallisuudellemme. 54 000 ilmalämpöpumppua vaaditaan Euroopan unionissa, jotta voitaisiin korvata se kaasu, joka Venäjältä tällä hetkellä tuodaan. Eli ilmalämpöpumput ja nämä kaukolämpöjärjestelyt, kaikki sellaiset voitaisiin ottaa nyt mukaan. Mr. Kofout. Kiitos, että herra Kofout. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä mielenkiintoisesta mietinnöstä. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tässä halutaan varmistaa energia itsenäisyys ja että saadaan turvallisuutta aikaan. Se on hyvin tärkeä haaste. Mietintöön muutama kommentti. Ensinnäkin uskon, kuten muutkin ovat sanoneet, että pitäisi painottaa energiatehokkuutta erityisesti osana todellista ratkaisuongelmaa. Esimerkiksi kohdassa 10 mainitaan, että kaupungit ovat tärkeitä ja ne ovatkin tärkeitä. Ne kuluttavat energiaa Euroopassa, mutta tätä pitäisi laajentaa. Älykaupungit, smart cities pitäisi mainita. älykästä kaupunkien toimintaa äh, ei ole mainittu. Kaukolämpö, ilmalämpöpumput ovat tulleet mainituiksi, niin ovatkin tärkeitä. No, koska kun puhutaan turvallisuudesta, kansalaiset pitää ottaa mukaan, väestö. Ei puhuta pelkästään paikallista lähteistä, vaan otetaan ihmiset mukaan ongelmanratkaisun löytämiseen. No sitten toiseksi, yhteenliittymät. Tässä mainitaankin, ja rajat ylittävät yhteenliitonat ovat tärkeitä ja niitä pitää painottaa, mutta myöskin maiden sisällä Euroopassa on suuria ongelmia liittymissä. Näin todelliset markkinat estyvät. Pullonkaulaongelmiin täytyy puuttua kautta Euroopan maiden sisällä ja niiden välillä. Se on mielestäni tärkeää. Ja sitten lopuksi. Kun puhutaan energiasta, niin siitä jos ajatellaan geopoliittista kontekstia, uusiutuvat tuulivoima, ne ovat geopoliittisesti turvallisia. Sitä pitäisi painottaa myös. Siitä puhutaan, mutta mietinnössäkään ei tehdä tarpeeksi, eikä painoteta tarpeeksi niitä kaikkia etuja, joita tämän tyyppisellä energialla on. Tuulesta voidaan paljon tuottaa energiaa, paljon potentiaalia on, se on kaupallisesti turvallista, voimme hallita sitä itse, sen vuoksi siihen pitäisi panostaa. Kiitos puheenjohtaja. Sanona. Kiitos sitten herrat sanonata. Grazie Presidente, mi complimento anch'io con... Kiitos puheenjohtaja, minä haluan onnitella esittelijä, en aio toistaa kaikkia niitä asioita, joista olen samaa mieltä, joista muut ovat puhuneet. Tämä on loistava mietintö, mietintöluonnos, mutta kaksi kohtaa tekninen ja sitten yleisluontoinen. Mitä teknisyyteen tulee, haluaisin, että otettaisiin aivan erityisesti esille eurooppalainen kaasuverkosto. Puhutaan yhteenliittämisistä, siitä miten voidaan parhaimmalla mahdollisella tavalla käyttää metaanikaasua se on täällä ehkä niin kuin taka-alalla, mutta ei ole mitään konkreettista ehdotusta ja muotoilua siitä. Toinen asia on vähän yleisluontoisempi kysymys poliittista strategiaa. Kohdassa 40 sanotaan, että Venäjä ei ole luotettava kumppani. Koko asiakirjahan puhuu siitä. Tämä asiakirja on reaktio siihen, että Ukrainan kriisin johdosta ja sen jälkeen ja Venäjän käyttäytymisen jälkeen meillä ei ole varmaa energiahuoltoa toimitusta ainakaan metaanin kannalta. Tämä on ehkä vähän kevyesti mainittu, mutta samalla se on kuitenkin vähän huonossa kohtaa tässä tekstissä. Haluaisin, että hyväksyttäisiin diplomaattisempi määritelmä korottaen, korostaen niitä poliittisia merkityksiä. Meillä pitää olla energiaunioni ja energiaturvallisuus, voitaisiin myös pyytää komissiota takaamaan joidenkin vastaanalaisten aloitteiden myötä takaamaan siten, että Venäjästä saataisiin luotettava kumppani. No, ei se Venäjä ole sitä tällä hetkellä, eikä se nyt käytännössä muuta yhtään mitään, sanoo sen tai ei. Jos me haluamme tulosta, ei pidä lähteä vain siitä, että meillä on kielteisiä tuloksia odotettavissa. Eh, mister... Kiitos sitten herra Kristofouro. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys energiastrategiasta on tärkeä Euroopan turvallisuuden kannalta, mutta siihen kytkeytyy toinen tärkeä aihe, riippuvuus, riippu, riippumattomuus, EUn riippumattomuus, ja täytyy tämä nyt kytkeä Ukrainan ongelmaa, mutta täytyy toimia nopeasti, pitää löytää energiaratkaisuja, investoida energiaan. Tässä mietinnössä tärkeää on myös se, että sanotaan se, meillä pitää olla myönteistä viestiä, on toinen ulospääsy. Käytetään jo nyt hyväksi väli, itäistä välimerta esimerkiksi. Jos Kreikka, Kypros, Israel hyödyntävät alueellaan olevia resursseja, ei ainoastaan saada strategista, strateginen energia-alue, samalla taataan myös itäisen Välimeren alueelle pääsy ja myöskin Persianlahden varoihin pääsy. Strategian kannalta tämä on läsnä. Silloin Eurooppa olisi läsnä tuolla tällä hyvinkin herkällä alueella. Euroopan ongelma on se, että sillä ei ole pääsyä energiavaroihin, resursseihin itse suoraan, ei aina niin omalla alueellaan. Sen takia minä ehdotan, että tässä mietinnössä on tarkoituksena investoida tälle mainitsemalleni alueelle. Ja pitää korostaa myös uusiutuvia energialähteitä, niiden merkitystä. Nämä lähteet ovat halvemmat kuin aiemmin. Ne ovat jopa kilpailukykyisiä nyt öljyn kanssa joillakin alueilla Euroopassa. Me, anteeksi, me voimme paremmin hyödyntää myös aurinkoenergiaa. Etelä-Euroopassa ja myös Pohjois-Euroopassa voitaisiin käyttää muita uusiutuvia energialähteitä, tuulienergia yksi niistä. Haluaisin, että mietinnössä sanotaan myös seuraavaa. Meillä pitäisi olla investointisuunnitelman arviointi. Junckerin ohjelmaa tarkoitan tässä voitaisiin hyvin investoida energiaan itäisellä välimeren alueella ja kuin me taisin hyödyntää paremmin uusiutuvia energialähteitä. Näin energiakustannukset laskisivat. Me äh, voisimme parantaa investointia, voisimme kasvattaa työllisyyttä ja näin vähentäisimme tuntuvasti energiaköyhyyttä. Sen takia mielestäni meidän pitäisi tehdä hyvät välittömät investointipäätökset ja sen jälkeen tehdä arviointi Junckerin investointiohjelman avulla. Kiitos. Tietystikin ilmaisen arvostukseni Saudar Garcia kohtaan, koska jos ajatellaan tätä asiakirjaa, josta nyt, joka on tässä pohjalla, eli asiakirja Euroopan energiaturvallisuudesta. Niin tämä mietintö kyllä osoittaa sen asiakirjan heikkoudet ja viitoittaa jatkotyötä. Kiitos herra Saudargasille, että mietinnössään hän on kiinnittänyt huomiota joihinkin ongelmiin, joihin täytyy puuttua energiaturvallisuusstrategiassa. Turvallisuuden täytyy perustua lähteiden käyttämiseen, jotka ovat itse jäsenvaltioiden hallinnassa. liikaa energiaa käytetään yhdeltä toimittajalta tulevaan energiaan. Siis kaikki sen tunnemme Gazprom, josta tulee kaasua Eurooppaan. Herra Saurakas muistutti siitä, että maksamme miljardia euroja päivässä energialähteistä, joka tulee ulkopuolella. Se on siis kovin haavoittuvassa asemassa silloin Eurooppa. Vuodet 2006-2009 ja nykyinen Ukraina ja Venäjän konflikti saavat meidät tekemään johtopäätöksen, että Venäjä ei ole uskottava ja luottava kumppani. Muistutan solidaarisuustarpeesta pää, periaatteena jäsenvaltioiden välillä, jossa tarvitaan yhteisöajattelua. Hyvin tärkeää, että nämä aspektit ovat myös tässä mietinnössä, mutta puuttuu tärkein näkökulma omasta maastani, Puolan näkökulmasta, puuttuu se, että kaikkien ratkais- ongelmien ratkaisussa tarvitaan uusien lähteiden tukea, kuten esimerkiksi liuskekaasun etsiminen ja ilmastopolitiikka, jossa ei oteta huomioon intressejä, kuten minun maani Puolan intressejä. Koska se tarkoittaa valtavia työpaikkamäärien menetyksiä tulevina vuosina tämä ilmastopolitiikka ja suuria kuluja. 7 miljardia saadaan energia-alan modernisoimiseen puolesta vain raha eikä se riitä. Eikä se ole ollenkaan solidarisuusperiaatteen mukaista, koska se ei ota huomioon vaikea tilannetta maassa eli puolessa. No, uh, Kiitos teille. Seuraava puhuja. Kiitoksia. Haluaisin kiittää puheenjohtaja ja esitteli erittäin tasapainoisesta mietintöluonnoksesta, joka on hyvä lähtökohta keskustelulle. Kaksi kuitenkin huolenaihetta, jotka haluaisin ottaa kaikkien kanssa esille, jota todennäköisesti ei ratkaista tämän aamun keskusteluissa. Mutta meidän täytyy kuitenkin tuuppia Euroopan komissiota siihen suuntaan, että se pyrkii ratkaisemaan niitä. Ensimmäinen liittyy energiaturvallisuuteen joka vaatii Euroopan, Euroopassa strategian selkeitä valintoja. On erilaisia tapoja ottaa vastaan shokkeja energiamarkkinoilla. Älykkäitä teknologioita voidaan hyödyntää ja voidaan hyödyntää myöskin yhteen liittämistä. En näe Euroopan komission asiakirjassa minkäännäköistä pohdiskelua siitä, mikä osio on tässä tärkeä, onko se monimuotoisuus tai kysyntä tai yhteenliittäminen. Minusta pitää olla selkeämpi strategia, jos halutaan puhua energiassa turvallisuudesta. Haluaisin, että komissio olisi tässä kohdin selvempi. Ja toinen kohta on se, että meillä on vielä erittäin paljon energiaa tukia maissamme, jotka hyvin usein osuvat yhteen sitten kestävän talouden tavoitteiden kanssa tai energiaturvallisuustavoitteen kanssa. Minusta olisi oikein, jos keskustelisimme tästä ja on tärkeää huomauttaa, että jotkut näistä tuista eivät ole yhteisten tavoitteidemme linjauksen mukaisia. Joitakin näistä asioista siis täytyisi sitten ottaa esille silloin, kun energiaturvallisuudesta puhutaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Much. Kiitos. Sitten puheen numero 19 puheenlistalla sanon tämän, koska nyt ensimmäistä kertaa on kyseessä nainen. Eikö naisia tällainen aihe kiinnostaa? Mutta kollega Valean, saatte puheenvuoron. Uusi aikakausi tässä keskustelussa alkaa. Kiitos puheenjohtaja. niin kyllä nämä naisia kiinnostavat. Niin onnittelisin Saurarkasia tasapuolisesta mietinnöstä, jotka tänään esitettiin sitä täysin tuen. Erityisesti pidän hyvänä hänen kantansa siitä, että PCI-toimeenpanoa täytyy nopeuttaa monimuotoistamista energialähteisiin, minkä myötä kilpailukyky tai kilpailutoimittajien kesken paranee ja toivomme, että aletaan hintoja. Haluaisin suosittaa, että otetaan mukaan kohta eurooppalaisesta strategisen investoinnin rahastosta niin, että voitaisiin houkutella yksityisiä investointeja PCI-kehitykseen niin, että rahoitusvälineiden käytön tehokkuus maksimoidaan. kelpoisuus ehdot varmistavat, että niitä käytetään niihin hankkeisiin, joilla on todellista eurooppalaista lisäarvoa. Toiseksi Haluaisin puuttua ongelmaan, joka liittyy LNG-kapasiteettiin Välimeren maissa ja Kaakkois-Euroopassa. Ja myöskin, että yhteenliitetään sisämaamaat Keski-Euroopassa näihin uusiin kapasiteetteihin. Tämänkin pitäisi lisätä keinoihin, joilla voidaan monipuolistaa lähteitä. Kaasukaupan napa pörssi mahdollistaisi, kaasupörssi mahdollistaisi kilpailun. Ja sitten tukkuhintojen indeksointi nyt on jo vähentämässä kustannuksia kuluttajille brittikaasupörsseissä ja sitten Itäisen Euroopan sopimukset yrintoimittajan kanssa vähentävät neuvotteluvoimaa jäsenvaltioille. Eli rahoitusvälineitä täytyy käyttää maksimaalisesti hyväksi ja ottaa Keski- Etä-Euroopan ja Etä-Euroopan kapasiteetti täytyy siis ottaa mukaan tähän. Natsi. Kiitoksia. Terve Kumpula, Natri. Anteeksi, tähän meni nyt aikaa ennen kuin kunnolla aloitettu, mutta nyt on lämmetty ja voidaan mennä eteenpäin. Pitkän aikavälin ajatus sen lisäksi, että tällä hetkellä tarvitaan myös vastauksia kansalaisille. Tilanne on molemmissa suunnissa vaikea. Minulla on jotenkin konkreettisia ajatuksia, että tähän voitaisiin lisätä, koska tässä on oman energiatuotannon lisääntyminen. Me tarvitsemme siinä bioenergian roolin mainitsemista. Se on vähähiilinen ja se tarjoaa myös mahdollisuuden biopolttoaineille – biopolttoaineet aina korvaavat öljyn tai maahantuodon energian, kun puhutaan energiaturvallisuudesta, niin se on erittäin konkreettista. Olemassa oleva teknologia on olemassa ja paljon on tulossa. Euroopan pitäisi ja se voi olla mukana tällaisessa teknologisessa kehityksessä ja sillä voi olla oma roolinsa globaalisti katsoen myös. Tässä on myös mainittu se, että energiatuotannon elinkaaressa koneistus, jolla se rakennetaan, koko tämä rakenne. Minä haluaisin siis nähdä, että tämä cleantech on mukana niin että me voimme olla osana globaaleja markkinoita sitten, kun muut mantereet parantavat omia energiajärjestelmiä. Eli tässä tämä taloudellinen ja elinkeinoelämään liittyvä puoli otetaan myös huomioon. Energiaverkostot ja älykkäät verkot ovat olemassa, mutta jos halutaan lisätä monia uusiutuvia, niin silloin pitäisi olla jonkunnäköistä joustavuutta markkinoilla, jota tulisi luoda. Ja sen pitäisi olla mukana tässä prosessissa, kun suunnittelemme näitä älyverkkoja ja saadaan verkkoja Eurooppa hanketta vietyä eteenpäin. Voidaan katsoa markkinoita ja sitä, millä tavalla voidaan lisätä uusiutuvien energialähteiden määrää Ja ihan viimeinen kohta, tämä nestemäinen kaasu. Minun kotimaassani on yksi kaasuputki Venäjältä. Tähän mennessä ei yhtäkään ongelmaa ole ollut. Mutta koska Suomi on pitkä maa, niin se on ongelma tietysti koko maalle, koska kaasua käyttää vain aivan eteläisessä osassa. Eli nestemäisen kaasun investointien voisi olla hyvä ajatus myöskin. Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar o excelente trabalho feito. Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää Saudarkasin tekemää loistavaa työtä. Minäkin haluaisin sanoa, että kuinka tärkeää olisi. Deviam ser prioritários no, no plano sanoa, että kuinka paljon pitäisi lisätä investointeja, jotta voimme taata paremman energiaturvallisuuden. Se olisi tärkeää Junckerin ohjelmassakin tulla painavammin esille. Minä haluan myös sanoa seuraavaa. Me kaikki tiedämme, että sähköenergian yhteenliitettävyys on tärkeää turvallisuuden kanssa. Neuvostollahan tästä neljän pilarin ohjelma, mutta jos puhutaan näistä yhteen liitännöistä, se on vain vaihtoehtoinen pilari, se ei ole sitova, pakottava. Ja sen takia me, meidän pitäisi toimia sillä tavalla, että, ja kysyä, että mitä se tarkoittaa, ja komission pitäisi saada paljon parempi seuranta, konkreettisempi ohjelma ja järjestelmää, jotta saataisiin todella päästäisiin näihin tavoitteisiin. Jos meillä ei ole mekanismia tavoitteiden pääsemiseksi, silloinkin kun ne ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia, niin silloin meidän pitää, me emme, silloin seura, seurannan avulla me voisimme tietää, mitkä ovat ne esteet, jotka vaikeuttavat tavoitteisiin pääsemistä. Sitten energiapääosastolta johtaja Rova Fersdörfer. Very much, Mr. Busek. I would... Kiitos, herra Busek. Komission puolelta reagoisin muutamaan kohtaan. Ensinnäkin kiitos esittelijällä Saurakakselle erinomaista mietinnöstä. Tietysti nykyään niin turvallisuus on käsittelyssä ja sitä täytyy myös arvioida kunnolla ja palaan siihen keuninen yhteydessä. Siis olemme täysin samaa mieltä mietinnön kolmen tavoitteen kanssa turvallisuus, kilpailukyky, kestävyys. Fokus oli strategiassa. Lyhyellä aikavälillä sitä tarvitaan tänäkin talvena, mutta ei pitäisi nyt unohtaa keskipitkä ja pitkäaikaväliä aikaväliä niin siirrettyviä toimia. Strategiassamme, nekin on otettu mietinnössä esille, meillä on kuusi avaintointa. Ja monet jäsenet mainitsivatkin niistä, kysynnän hillitseminen, sisämarkkinat, kotimaiset lähteet, monipuolistaminen, yhdellä äänellä puhuminen ja kaikki tämä. Kaikki nämä asiat ovat kovin avainasemassa niin, että tarjontapohja on laajempi kuin että olisi vain yksi. Tietysti pitäisi välttää tilannetta. Myös talven osalta sen vuoksi mietinnön ajoitus on oikein hyvä, että olisi keski- ja pitkän aikavälin toimia. Kaksi nimenomaista kohtaa vielä. Riippuvaisuusasia ja tuonti. Yhdessä strategiamme kanssa toukokuussa sel, julkaisimme selvityksen, jossa oli selkeitä faktoja ja lukuja maakohtaisesti tuontiriippuvuudesta. EU on ollut aina 53 prosenttia energiasta tulee kolmansista maista. Se todennäköisesti jatkuu se tilanne. Toisaalta kuusi jäsenvaltiota ovat täysin riippuvaisia yhdestä yksittäisestä toimittajasta Venäjän kaasusta – ja tilanne, kuten on mainittu, niin on aika eri lainen, kun jotkut ovat vähemmän riippuvaisia, jotkut täysin riippuvaisia. Sisä, energian sisämarkkinat, solidaarisuus ovat asioita, joilla voidaan reagoida. Venäjä-Ukraina tilanteesta erityisesti meillä on tarvipakettisopimus, sitä seurataan tiiviisti. Tähän mennessä kaikki hyvin, ei mitään raportoitavaa. Varapuheenjohtaja Shevchovits oli viime viikolla Moskovassa, keskusteli siellä kumppaneiden kanssa. Vuoropuhelu jatkuu asiassa. Varmistetaan, että niin käy. Sitten yleisesti poliittinen vuoropuhelu Venäjän kanssa siinä tietysti kaikki riippuu Minskin sopimuksen täydestä toimeenpanosta ja tietysti säännöt pätevät yrityksiin sisämarkkinoille ja varmistamatta näin tapahtuu. No energiaunionista puheenjohtaja mainitsi, että Shevchovic tulee ensi maanantaina iltapäivällä valiokuntaa. Tämän päivän keskustelu ja mietintö, joka on tekeillä kovin ajankohtainen ja hyvä juuri kun keskustelemme energiaunionista ja kun energiaunionilla on viisi ulottuvuutta, että kaikki liittyvät toisiinsa, mutta avainfokus on toimitusturvallisuudessa, sisä, energian sisämarkkinoissa ja kaikissa muissakin aspekteissa, joista tänään on keskusteltu. Eli hyvä mahdollisuus, energiaunioni, puitetiedonanto. Sisältää nämä viisi ulottuvuutta, sillä on osuus myös hallinnoinnista, ja siellä on selkeät avaintoimet, hyvin määritellyt toimet. 25. helmikuuta se julkaistaan, eli ensi viikolla myöhemminkin on sitten mahdollisuus keskustella siitä, ja vielä ihan niin ensi viikolla Junckerin suunnitelma auttaa meitä joitakin investointeja rahoittamaan. Se liittyy energiaunioniin, infrastruktuuri mainitaan, on avainasemassa, PCI-luettelo, 33 hanketta energiaturvallisuusstrategiassa ovat prioriteettejamme myöskin yhdessä niin, että energiatehokkuutta rahan ja uusiutuvia rahoitetaan. Energiaunionin paperin keskiössä ovat kansalaiset. Siinäkin voidaan jotain edistystä saada aikaan. Eli kaiken kaikkiaan olemme kovin kiitollisia mietinnöstä. Mielellämme jatkamme keskustelua tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Ja varapuheenjohtaja Shevchovits hahmottelee yksityiskohtaisemmin energiaunion. Ja sitten, mutta paljon materiaalia tulee tämän päivän keskustelusta ja sitten mietinnöstä, kun se julkaistaan. Kiitos teille, että olette paikalla ja kiitos näistä huomioista. Esittelijä Algedras Saudarkas Teitä kehuttiin niin kovasti keskustelun aikana. Melkein yhtä mieltä oltiin mietinnön hyvyydestä. Onko tähän mitään lisättävää sitten? Oh, of course, Mr. President, uh, my, my... Niin, tietysti, hyvä puheenjohtaja. Olen kovin kiitollinen kaikille kollegoille tästä erittäin arvokkaasta panostuksesta, koska Näissä asioissa oli paljon sisältöä. Enkä voi kaikkia nyt mainita nimiltä. Olen kuitenkin kaiken kirjoittanut huolellisesti ylös ja otamme huomioon teidän ehdotuksenne ja otamme yhteyttä teihin. Voit aivan vapaasti keskustella kaikista näistä eri ehdotuksista ja mahdollisista tarkistuksista En tiedä, jos tässä on aikaa, niin muutama kommentti vain. Erityisesti varjoista, kollega Bossista aloitan. Hän mainitsi pidemmän aikavälin asioita. Se on esimerkki siitä, mitä muutkin kollegat mainitsivat – Se, että siirrytään uuteen aiheeseen, niin se avaa myös uusia mahdollisuuksia. Ja yhdessä sitten varjojen kanssa voimme katsoa sitä, mitä kannattaa todella mainita, koska tätä ei voi laajentaa loputtomiin. Myös muita asioita on sisällytetty tähän mietintöön. Mutta olen tietysti avoin sen suhteen, että painotetaan eri tavalla tai mainitaan sanamuotoja. Tässä on mainittu myös se, miten tärkeä täytäntöönpano on. Monet kollegat painottivat tätä. ja ottivat esille jo olemassa olevan oikeusperustan. Mutta ehkä me pitäisi painottaa enemmän tai mainita jotain tiettyjä näkökohtia. Keskustelkaamme siitä. Ja tietysti tietyllä tavalla, kun nyt olemme Liettuasta, niin katsomme näitä energiasaarekkeita. Ja täällä aivan oikein painotettiin myös sitä, että on ihan oikeitakin saaria ja että niiden tilannetta ei ole riittävästi katettu, koska tällä ei taito ole ollut riittävästi, mutta täytyy nyt sitten käsitellä kaikkia näitä ongelmia aivan saman tasoisesti. Mainittiin myös eteläiset ja pohjoiset saaret. Olemme myös Pedersenin kanssa käynyt keskustelua näistä asioista. ja työstämme näitä muotoiluja tarkemmin. Ja uudet kaasu- ja öljyresurssit, niistä kannattaisi keskustella kaikkien varjojen kanssa. Mitä erityispiirteitä saa tähän sisällyttää ja mitä niistä tulisi erikseen mainita? Se on avoin kysymys. Mutta jotta voimme mennä eteenpäin, me tarvitsemme tätä keskustelua ja tarvitsemme yhteisen kannan. Ja tietysti odotan Jaboriltakin. Tehän jo ehdotittekin. Tässä on kokonaan uusi luku tulossa. Ja paljon tehtävää on. Luonnollisestikin olen samaa mieltä siinä, että kaikki nämä näkökohdat ovat tärkeitä, mutta miten laajalti niitä voidaan käsitellä tässä nimenomaisessa mietinnössä, niin se sitten jää keskusteltavaksi. Ehkäpä en mainitse muita. Kaikki nämä huomiot ovat todella tärkeitä, enkä mainitse Venäjää. Se on niin suosittu aihe näinä päivinä mutta se avaisi myös erittäin laajan keskustelun. Monet asiat on jo sanottu, monet asiat sisältyvät tähän, joten vielä kerran haluaisin kiittää varjoja ja komissiota. Minun mielestäni tämä on aivan erinomainen yhteistyö. Kollega Eriksson ja Dina ja muut Haluan kiittää teitä erinomaista työstä ja toivottavasti voin jatkaa laajemmalta keskustelupohjalta. Kiitos määräaika tarkistusta jättämiselle mietintöluonnokseen on 28. tammikuuta 2015 kello 12 keskipäivällä 28. tammikuuta. Ja seuraava osa kokousta aloitetaan kello 15. Kahden ja puolen tunnin päästä kiitoksia kovasti. Here we are.